Good morning, colleagues, and it's nice to see all of you. Welcome. Hyvää huomenta kollegat, tervetuloa takaisin tänne kesätauon jälkeen ja tervetuloa myös uudelle jäsenelle Romeo Franz Vihrestä ja hän tulee Jan Olbrechtin tilalle tänne. Tervetuloa siis nyt kaikki. Ja me hyväksymme esityslistan, jos sitä ei kukaan vastusta, niin se hyväksytään tälle aamulle. Meillä on tiettyjä ilmoitusasioita ennen kuin aloitamme. Ensinnäkin pöytäkirjan hyväksyminen on marraskuulta, lokakuulta, syyskuulta ja elokuulta ja kesäkuulta. Jos kukaan ei vastusta, niin nämä sitten hyväksytään. Ja mitä tulee sitten tulkkaukseen, niin täällä on kaikki kielet paitsi kroatia ja iirin kieli. Ja sitten on joitain koordinaattorin suosituksia hyväksyntää. Ensinnäkin on eh, lausunto valmistelijat. Meillä on kuesta Barbara Spinelli ja hänet nimitetään käsittelemään naapuruuspolitiikkavälinettä ja kansainvälisen yhteistyön välinettä jos tämän hyväksytte, niin hyvä. Ja sitten on delegoidut ja täytäntöönpano eh, säädökset. 17.7. sihteeristö antoi komission delegoidun asetuksen eteenpäin, joka tulee EU 5152014 tilalle ja se koskee lisää rahoitusta EU-budjetista eh, EES-järjestelmään. Ja sihteeristö kertoi, että puheenjohtaja ilmoittaisi komissiolle ja neuvostolle, että määräaika on pidetty kahdella kuukaudella 13. marraskuuta asti, niitä parlamentti ehti asiaa käsitellä ja uusi kausi alkaa nyt 13. syyskuuta alkaen ja se kestää kaksi kuukautta ja teillä on nämä kaikki eh, kirjassa päivätty 24.8. Ja sitten päätettiin, että jos joku haluaa jonkun vastalauseen esittää, niin se pitää tehdä 30 elokuuta kello 12 mennessä. Jos haluatte vastalauseen esittää, niin lähettäkää sihteeristölle tästä tieto ennen sitä 10.8. Eh, sihteeristö pani eteenpäin neuvoston eh, päätöksen, jonka mukaan pidentää kahdella kuukaudella määrä aikaa, jonka puitteissa voi vastustaa 16.5.2018 komission delegoitua asetusta, joka tulee komission delegoinnin asetuksen 1042 tilalle ja se koskee eh, vastuullisia viranomaisia, joilla on tilinvalvonta tehtäviä. Ja kaikki tämä löytyy kirjeistä 24.8.2018. Limen sisäinen määräpäivä, jos joku haluaa tätä vastustaa, on 27.8. ollut. Ja 21.8. komissio hyväksyy uuden delegoidun säädöksen ja se on 20161675 ja se tulee direktiivin 2015849 tilalle ja siinä otetaan Pakistan mukaan eh, liitteen yksi taulukkoon. Tämäkin löytyy 24.8. lähetystä kirjeestä. Ja tässä noudatetaan sääntöä 55, eli jos joku haluaa esittää vastalauseen, Eh, päätöslauselman muodossa, niin tämä pitää tehdä 7.8. työajan loppuun mennessä. Ja sitten neljänneksi on korjaus delegoitun säädökseen 28.8. komissio eh, toimitti korjauksen komission delegoitujen asetukseen 1042201 joka tulee asetuksen 5141 tilalle ja se koskee sitä, ketkä ovat vastuussa eh, tehtävistä, jotka liittyvät tilinvalvontaviranomaisiin. Ja tämän kirjeen pohjalta ei tule suuria muutoksia eikä anneta siksi uutta päivämäärää vastalausen esittämiselle. Sitten täytäntöönpanosäädökset 9.8. parlamentti sai komission eh, päätösehdotuksen, jolla perustetaan toimia, jolla eh, tunnistetaan ihmiset, jotka on ESN mukaan havaittu eh, joiden on havaittu oleskeen liian pitkään EUn alueella. Ja tässä on 2017-2226 eh, asetus taustalla ja tarkoitus on EES-rekisteri eh, perustaa, jolla voidaan kohdella kolmansien maiden kansalaisia eh, tavalla, jos he ovat olleet maassa tai alueella liian pitkään. Ja tämän, tässä numero on 767-2008-177-2011. Tästä ilmoitettiin liveen jäseni myös 24.8. Ja vastalauseet on esitettävä 38. mennessä kello 12. Ja nyt lopulta meillä on kello 9.20 sähköinen äänestys, eli pitäkää äänestyskorttinne mukana. No hyvä, tässä kaikki ilmoitusasiat tältä aamulta. Tervetuloa kaikki, jotka ovat tänne saapuneet sen jälkeen, kun minä tässä nämä kaikki ilmoitukset esitin. Tällaisia pieniä keveitä asioita koskien delegoituja säädöksiä sen jälkeen, kun nyt lomalta palaatte. Eli nyt voimme mennä tämän aamuiseen asiaan. Ja tämä ensimmäinen asia nyt on Libyvaliokunnan virkamatka Bulgarian Frontexin yhteisoperaatio 12. ja 14. helmikuuta. Ja matkaselontakon luonnoksen esittelee eh, tässä virkamatka johtanut. Edustaja Virsia Mari Kristiin saa nyt puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillä taitaa olla viisi minuuttia tässä. Me olimme Bulgariassa siis äh, vierailulla äh, Bulgarian ähm, valtuuskunnan kanssa – Kyseessä oli ikään kuin symboli, ajatellen Frontexin yhteisoperaatiota, joka käynnistettiin Bulgariassa. Haluaisin kiittää sihteeristöä, komission tai valikunnan sihteeristöä, hänen te- heidän tekemistään työstä, koska he kovasti helpottivat meidän toimintaamme ja myös neuvonantajia. Haluaisin kiittää Kristian eh, Epäjanota. Oli mukana myös eh, erittäin ystävällisesti eh, tämä <clears throat> virkamatka oli tarkoituksella tarkastella viranomaisten toimintaa Bulgariassa ja tarkastaa, että kokonaisuudessaan lainsäädäntö on, lainsäädäntöä noudatetaan eikä mm, pelkästään äh, tiukasti äh, rajavalvontaa. Katsottiin siis myös, että ollaanko sitä mieltä, että tietyt äh, perusoikeudet, niitä kunnioitetaan ja meidän kantamme on se, varsinkin ne, jotka osallistuivat. Nämä kaksi asiaa ovat hyvin tiukasti yhteydessä toisissaan Frontexin mukaisesti ja Euroopan lainsäädännön mukaisesti. Me tapasimme Sofiassa varsinkin presidentin Jotovan ja sisäministeriin myös viranomaiset, Bulgarian viranomaisia tapasimme. Ja varsinkin rajavalvonnasta valtu, vastuussa olevia ja tietenkin Frontexin vastuuhenkilöitä ja äh, kansainvälisen ja äh, kansallisen ähm, tason asiantuntijoita. Ähm, me olimme äh, pääasiallisessa rajanylityspaikassa EU-hun ja me kävimme tosiaan ihan rajalla asti, eli Turkin ja Bulgarian välisellä rajalla siellä muurilla, jota kutsuttu äh, väliaikaiseksi, äh, eli äh, väliaikainen estoväline. Minä painotan sitä, miten sitä kutsuttiin, ja Bulgarian viranomaisten ansiosta kävimme myös keskuksessa, joka oli eurooppalaisten perustama, ja sekin on tärkeä näkökohta haluaisin kiittää kaikkia Bulgarian viranomaisia, kaikkia niitä, jotka ottivat meidät vastaan erittäin laadukkaasti. Ja meillä oli hyvin laadukasta vuoropuhelua. Oli erilaisia näkökulmia, eri hierarkiatasoja ja saimme keskustella tosiaan monien tasojen kanssa rajalla, mutta myös ulkomaalaiskeskuksessa, Jubinetissä – uskoisin, että voimme sanoa, että lopputulemana äh, näkemyksemme on myönteinen ja äh, kaikki puhujat äh, painottivat sitä lisäarvoa, joka saadaan aikaan yhteistyöstä Frontexin kanssa. Me saimme paljon vastauksia kysymyksiimme, vaikka sinne jäi tiettyjä harmaita alueita – sellaisia vastauksia, jotka olivat riittämättömiä tai vältteleviä. Meidän kysymyksemme sitten rajan ylittäjät ja sitten vaara, että palautetaan Turkista. Ja nämä vastaukset näihin kysymyksiin eivät olleet mielestämme riittäviä. Me emme todenneet mitään rikkomuksia, mutta tällaisessa yhteydessä ja näin lyhyen matkan aikana on aivan mahdotonta nähdä todellista tilannetta tässä asiassa. Kysyimme myös tilanteesta, jossa ovat henkilöt, jotka ovat rajalla jumissa pidätetty, pidätettynä 24 tuntia ja eh, Tämä koskee eh, myös turvapaikanhakijoita, myös sellaisia, jotka saavat turvapaikan Bulgariasta. Ja myös kysyimme, paljonko on pidätyskeskuksissa ihmisiä, eh, jotka odottavat päätöstä. Me olimme huolissamme myös siitä, miten kehitys menee eteenpäin ajatellen poliisiyhteistyötä äh, rajalla ja poliisin, äh, Turkin poliisin kanssa. Ja Euroopan parlamentti esitti tämän asian myös äh, päätöslauselmassaan 2016, päätöslauselmassaan Turkista, ja me saimme kuulla, että on kyseessä historiallinen yhteistyö Turkin ja Bulgarian viranomaisten kesken, ja Tämä eh, ei ole kehittynyt juurikaan huolimatta siitä, että kummallakin puolen rajaa on valta muuttunut. Me olemme huolissamme myös siitä, että mahdollisesti eh, on palautuskieltotapauksia, on sellaisia ihmisiä, jotka ovat Mm, Bulgarian puolella ja sitten Turkin viranomaisille ilmoittaa asiasta. Silloin on mahdotonta saada turvapaikkaa ja olemme huolissamme näistä mahdollisuuksista, että on vaara, tämä on heikko sana, että lähetetään suoraan Turkin viranomaisten käsiin näitä turkilaisia, jotka hakevat turvapaikkaa. Lopputulemana sanoisin, että voimme vain painottaa sitä myönteistä tehtävää, myönteistä roolia, joka Frontexilla on. Ja sillä on oma roolinsa myös kouluttajana. Pitääkö nyt painottaa sitten ihmisoikeuskoulutusta tässä varsinkin? Ja me totesimme myös, että Bulgaria on ponnistellut valvontakysymyksissä ja täytyy sanoa, että puutuimme paljon enemmän laittomaan maahanmuuttoon kuin kysymyksiin, jotka liittyvät järjestettyyn rikollisuuteen. Ja kun mietitään nämä turistivirtoja, siinä voidaan olla huolissamme, koska silloin rajalla, rajan ylittävissä henkilöissä tässä saattaa tulla tiettyä suhteettomuusongelmaa ja tämän lisäksi palautuskielto päätökset tulevat esiin. Mielestäni se, mitä näimme matkan aikana, osoittaa, että Bulgaria kunnioittaa periaatteita. Ja tässä mielessä, aivan kuten komission usean otteeseen sanoi, nyt olisi aika äh, Bulgariaankin tulla, henkilö, tulla äh, Schengen-alueeseen mukaan. Ja äh, sanon tämän myös ajatellen maahanmuutto- ja turvapaikka että Me olimme hiukan turhautuneita, mutta meidän matkamme ei, ei tietenkään ollut kohdistunut tähän nimenomaisesti, vaan rajavalvontaan. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon ja kiitos kaikesta työstä tuossa yhteydessä. Ja ihan lyhyitä kommentteja sitten, jos jotkut kollegat haluavat esittää Sargentini. Kiitoksia. Minä tiedän puheenjohtaja, että meillä on äänestys tulossa, mutta tämä oli varsin silmiä avaava vierailu, vaikka siitä onkin jo vähän aikaa. Ja Poliitikkona olen kuullut paljon hienoja sanoja, joilla yritetään vähän häivyttää sitä, mistä puhumme. Mutta Bulgariassa tämä tuotiin aivan uudelle tasolle. Tällaista pidätyskeskusta pidettiin erityiskotina ulkomaalaisten väliaikaisten asuttamiseen, eikä se mitenkään ollut väliaikaista. Tässä väärinkäytettiin palautusdirektiiviä, ihmisiä lukittiin sinne ilman, että he tiesivät statuksestaan. Kyse oli myös hallituksesta. Jos ihmisille ei kerrota heidän oikeudellista statuksestaan tai anneta oikeusapua, päätetään sellaiseen tilanteeseen, että ihmiset pannaan lukkojen taakse 18 kuukauden ajaksi ja sitten heidät heitetään kadulle tai heidät pidätetään uudelleen. Tämä ei ole hyväksi ihmiselle eikä myöskään instituutiolle. Itse asiassa näimme palautuksia vaikutuksia Turkkiin. Jos katsotte, eh, voi katsoa eh, kiikareilla toiseen maahan kilometri eh, kilometrin pituudelta ja sitten soitetaan Turkin rajavartioille eh, ja sanotaan, että me näemme, että sieltä on tulossa ihmisiä, käykää hakemassa heidät pois. Ettekä tiedä, millaista ihmisistä on kyse, he saattavat paeta hallintoa, niin silloin on kyse mm, palautuksista. Ja sitten eh, tämä eh, aita, jota kutsutaan väliaikaiseksi este tee rakennelmaksi, eikä siinäkään ole mitään väliaikaista. Ja sitten oli hyvin e, ikävä nähdä, että kansalaisyhteiskunta sanoi meille, että niin kauan kuin Frontex on mukana tässä työssä, asiat menevät e, sääntöjen mukaisesti. Mutta sitten kun Frontex lähtee, niin sitten ei enää noudateta sääntöjä. Ja ongelma on se, että Frontex ei voi koskaan e, tulla sinne yllättäen. He tulevat aina sinne kutsusta, joten meidän täytyy tehdä hyvin paljon tämän aidan suhteen. Kyse ei ole pelkästään siellä olevista pakolaisista ja turvapaikanhakijoista, vaan myös, jotta operaatiot sujuisivat kunnolla. Kiitos näistä lisäkommenteista. Ottaen huomioon kellonaika ehdottaisin, että katsottaisiin, että tämä kertomus on hyväksytty. Haluaisin kiittää myös Radefia, Tiina ja Briania tästä virkamatkasta ja kiitän myös edustaja Versiaata. Ja näin pääsemme sitten äänestyksiin, jos kaikki ovat valmiina. Haluaisin vain muistuttaa, että tämä oikeapuolinen kello ei näytä oikea aikaa, vasemmalla puolella on oikea aika ja hetken kuluttua aloitamme. Colleagues, if everyone is ready, we can proceed to the... Kollegat, jos kaikki ovat valmiina, niin voimme aloittaa äänestämisen. Ovatko kaikki valmiita? Onko kaikilla sähköinen äänestyskortti? Mukana jos kaikki ovat valmiita, niin voimme aloittaa. Ensin menemme kohtaan viisi. Liven lausunto luonnos liittyen budjettiin 2019 ja sitten budjettitarkistukset hyväksytään. Edustaja Krisovonos ei ole paikalla ja edustaja Koneva on hänen tilallaan, jos jotain ongelmia tulee. Näin pääsimme ensin lausuntoluonnoksen äänestykseen ja sitten budjettitarkistuksiin. Eli ensimmäisenä tarkistus yksi, jos kaikki ovat valmiita. Hyvä. Ensinnä lausunto. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 1a. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja näin pääsin sitten yksittäisiin tarkistuksiin. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan osa yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kompromissi 1b, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. Tarkistus 8, osa 2, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 kautta 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Näin yksittäiset tarkistukset. Sitten 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33. Anteeksi, Puolesta korja 31 hylättiin. 33 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 35. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty tarkastus 36. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkastus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkastus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkastus 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta, 8 vastaan ja 0 tyhjää ääntä. Näin pääsimme budjettitarkistuksiin. Libe 5723. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5651. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5663. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5662. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5664. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5665. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 5666. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ään... 5667 e- e- äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 5668 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5703. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5719. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5700. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5715. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5652. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5705 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5689 ja 5697 identtiset äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5687 ja 5696 saman sisältöiset. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5. 7, 0, 2, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5670 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5, 6, 8, 8, ja 5, 6, 9, 8. Sama sisältöistä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5655 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5686 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5724 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 5725. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5, 6, 84 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. 5685 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5722 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5691 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 5704. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5674. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5675. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5676. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5733. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5690. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5677 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5678 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5679 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5680. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5681. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5682. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5720. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5729. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5730. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty 5683. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 5650. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 50, vai menikö se jo? Ai, kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5695. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5726. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5692. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 5701. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5, 6, 5, 6 ja 5, 6, 9, 4 samansisältöisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja loppuäänestys nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 35 puolesta, 4 vastaan ja 3 tyhjää ääntä. So, colleagues, we now, um... No niin, kollegat, äh, nyt voimmekin siirtyä sitten kohtaan kuusi. Ja Skripekin e, mietintö tai psykoaktiiviset aineet. E, kyseessä ovat siis e, uudet psykoaktiiviset aineet ja niihin liittyvä lainsäädäntö on muuttumassa ja tästä eteenpäin uudet psykoaktiiviset aineet lisätään muun muassa luetteloon, joka liittyy delegoituihin säädöksiin, onko esittelijällä äh, puheenvuoro. Olkaa hyvä. Aivan lyhyesti. <clears throat> Kiitoksia puheenvuorosta. Äh, velvollisuus suojella Euroopan unionin kansalaisia – se on toimielinten tehtävä. Uudet psykoaktiiviset aineet ovat suuri vaara, koska niitä nyt suuressa määrin myydään internetin kautta. Meidän on oltava tietoisia tästä vaarasta. Tähän kuuluvat myös aineet, joilla on erittäin monimutkaiset nimet, metoksiatenali, fentanyli, joista nyt äänestämme. Vuodesta 2007 toista äh, on äh, ainakin 90 ihmistä kuollut. Äh, myrkytysvaara aiheutuu myös perheenjäsenille, poliisiviranomaisille tai terveydenhuoltohenkilökunnalle. Minä pyytäisin, että hyväksytte tämän ja täällä ja myöskin täysistunnossa. Me emme voi hyväksyä sitä, että syntyy vielä lisää kuolemia näiden huumeiden takia. Uh, Kiitoksia. Nyt voimme siirtyä suoraan äänestyksiin. Ei ole tarkistuksia, eli nimenhuuto äänestyksellä. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja hyvät kollegat, nyt voimme siirtyä sitten lopulliseen viimeiseen äänestykseen. Kyseessä on luettelo kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi eh, ulkorajoja ylittäessään niitä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske Kosova. Eh, esittelijä Tanja Fajon ja täällä on Kosovon Euroopan integraatioministeri paikalla. Hän on tervetullut. Mietintö luonnos hyväksyttiin 2016, äh, mutta päätössä lähteä neuvotteluihin äh, äh, sitä ei hyväksytty tuolla tiimillä ja nyt mahdollisuus äänestyksestä, eh, koska eh, tilanteet ovat muuttuneet ja siitä syystä on perusteltua järjestää äänestys uudestaan. Ja nyt meillä on nämä eh, kaksi kohtaa, jotka liittyvät tähän varsinkin mm, Kosovon ratifioima kansainvälinen sopimus 18. heinäkuuta julkaistiin täytäntöönpanokertomus asiasta, joka liittyy Kosovan viisumivapautukseen. Ja nyt on nähty, että on täytetty kaikki ehdot, jotka liittyvät viisumivapautukseen. Ja tässä on kaksi tärkeää kohtaa jäljellä. Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta muun muassa, mitä tulee näihin kysymyksiin työjärjestyksen mukaisesti muistuttaisin, että äänestys hoidetaan ehdottomalla enemmistöllä. Haluaako esittelijä puheenvuoron? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat edesauttaneet. Tiedän, että tämä oli hyvin vaikea ja kivinen tie Kosovolle. Olen tyytyväinen, että päästiin tämän päivän äänestykseen. Tämä on tärkeä askel Kosovolle. Kosovo on ollut Balkanilla eristäytyneenä viisumiasian takia aivan liian pitkään. Ja aivan kuten sanoitte, tiedän erittäin hyvin, miten vaikeata tämä on ollut ja paljonko työtä on tehty tehty, jotta päästään näihin uudistuksiin. Ja ehkä tämä äh, raja on ollut vähän korkeammalla kuin muille Länsi-Balkanin maille. Äh, haluaisin, että annatte tukenne. Osoitamme, että Kosovo todella nyt ansaitsee tämän vapauden, viisumivapauden ajatellen muita Euroopan maita. Thank you very much. Kiitoksia kovasti Tanja ja nyt voimmekin siirtyä äänestykseen. Kyseessä on Yksi äänestys. Äänestys alkaa. Uh, and the vote is... Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 30 puolesta, 10 vastaan ja kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Kiitoksia kovasti kollegoille. Tähän päätyivät äänestykset tältä erää. Colleagues, um, if you don't mind, we... Hyvät kollegat, voimme jatkaa nyt esityslistan käsittelyä. Olemme kohdassa kahdeksan. Kiitos kärsivällisyydestä. Äh, kello, äh, siis mm, kohta kahdeksan Euroopan työviranomaisen perustaminen. Ja tässä valmistelija äh, edustaja Pavel. Birgit Sipel on hänen tilallaan tämän kohdan käsittelyssä. Tässä siis käydään läpi tarkistuksia meidän lausunnossamme ähm, työllisyysvaliokunnan mietintöön Euroopan työviranomaisen perustaminen. Niinpä pitemmittä puhetta. Äh, edustaja Sippel voi esitellä tarkistukset. Olkaa hyvä. Very much. Kiitos oikein paljon, Claudia. Kuten sanoi että ähm, Pavel ei tänään valitettavasti voi olla paikalla, joten minä nyt luen hänen äh, puheenvuoronsa. Hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää komissiota ehdotuksesta perustaa Euroopan työviranomainen. Koska olen myös valiokunnan jäsen, tämä ehdotus on minulle erittäin tärkeä sekä työllisyysvaliokunnan että äh, kansalaisvapauksien valiokunnan näkökulmasta. Äh, Tämän tulisi edistää unionin oikeuksien oikeudenmukaista ja tehokasta täytäntöönpanoa, kun on kyse rajat ylittävästä äh, liikkuvuudesta ja lisäksi tukea perusoikeuksien suojaa äh, kun ajatellaan esimerkiksi ihmisten vapaata ja työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, äh, EUn sinisen kortin haltijoita, yrityksen sisäisesti siirrettyjä työntekijöitä ja EU-ssa pitkään oleskelleita henkilöitä ja heidän perheitään. Esittelijä myös tukee sitä, että varmistetaan syrjimättömyys, sosiaaliturva, terveydenhuolto e, ja e, ehkäistään ihmiskauppaa työtarkoituksiin. toinen tärkeä kysymys minulle on pimeä työ ja siksi esittelijä on ehdottanut tarkistusta, joka käsittelee, e, luo selvän vision siitä, miten toimia pimeän työn suhteen, joka on usein rajat ylittävää ja jolla voi olla vakavia vaikutuksia työntekijöihin. Jotkut herkät väestöryhmät, kuten kolmansien maiden työntekijät, ovat erityisen alttiita pimeälle työllä ja työntekijöiden oikeuksien epääminen pitäisi ehkäistä. Työviranomaisilla olisi foorumin pimeän työn torjumiseksi ja unionin yhteistyön lisäämiseksi tällä alalla, kun on kyse e- henkilösuojasta yleinen tietosuoja-asetus ja 45 2001 asetus, joka käsittelee tietosuojaa yhteisön elimissä, niin niitä on sovellettava tähän asetukseen. Kaikenlainen henkilötietojen käsittely pitää rajoittaa siihen, mikä on tarpeen ja oikeasuhtaista. Tiedot on kerättävä tiettyä nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä saa käsitellä tämän tarkoituksen kanssa yhteensopimattomalla tavalla. Valmistelija suotistelee tekemään selväksi, että työviranomainen ja komissio ovat yhteisiä rekisterinpitäjiä, kun ajatellaan tietosuojasääntöjä. Eräs toinen tärkeä näkökohta on petostun torjunta ja haluamme selkeät viitteet tähän Euroopan syyttäjän virastosta ja EPPON on osallistuttava tarvittaessa Euroopan työviranomaisen työhön liittyvää petoksen torjuntaa koskeviin tutkimuksiin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Onko muita puheenvuoroja? Tässä on Liben näkökulma kyseessä tähän asiaan, joka on sinänsä työasioita käsittelevä Jean Lambert. Yes, thank you, thank you. Kiitos ja kiitos myös tästä puheenvuorosta, jonka piditte esittelijän puolesta. Jos ajatellaan täällä valikunnassa esitettyjä tarkistuksia, niin on pyritty rajoittumaan nimenomaan Liben rooliin, niin kuin puheenjohtaja sanoi. Sillä tietysti tätä asiaa käsittelee lähinnä työllisyysvaliokunta. Olen sielläkin jäsen, mutta en varjo esittelijä. Me olemme myös ottaneet kantaa joihinkin asioihin, jotka juuri niin saimme kuulla valmistelijalta. Aina kun tehdään jotain rajat ylittävää, niin pitää tehdä selväksi, minkälaisia rajoja tietyn käsitylle on, erityisesti jos ajatellaan työvalvontaviranomaisia. Ja sitten meillä on jotain sanottavaa myös tästä hallintoneuvostosta ja siitä, että sitä laittaisin niin, että parlamentti ja ILO olisivat tarkkailijoina siellä mukana. Halusimme täällä myös ottaa esille sen, että tarkoitus on nimenomaan koordinoida vapaan liikkuvuuden edistämistä. Tiedämme, minkälaisia eroja eri maissa on ja siksi haluamme saada tämän toimimaan kaiken kaikkiaan paremmin, mutta olemme kuitenkin huolestuneita siitä, että voidaan saada sellainen viranomainen lopulta, jolla ei ole itse asiassa valtaa. Ja siksi pitää varmistaa, että se pystyy todellakin tekemään rajat yhteistyötä ja tarkastustoimia ja toimimaan proaktiivisesti silloin, kun jotain rikkomuksia havaitaan. Eli tässä mielessä haluamme varmistaa, jos ajatellaan tietojen saamista, että tässä todellakin keskitytään ihmisten työoikeuksiin eikä eh, maahanmuuttoon liittyvän statukseen. Niin, tämä oli tärkeä asia. Ja edustaja Stevens. Voorzitter, collega's. Ik wil allereerst Puheenjohtaja, hyvät kollegat, aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Olen samaa mieltä, että meidän pitää miettiä yksityistietojen suojaa ja kannattaa olla tietoinen kyberrikollisuuden vaaroista. Pitää olla tiukat säännöt, jotka koskevat tietoturvaa, varsinkin sosiaaliturvatietoa. Se on erittäin olennaista. Ja tässä sanotaan aivan korrektisti, että yhteistyö muiden virastojen kanssa on olennaista. Olen tyytyväinen, kun näen, että rajavalvontaviranomainen on tässä otettu esiin myös Frontex. En voi kuitenkaan tukea sitä, että ILO tulisi mukaan. Se ei ole millään tavalla EUn toimivaltuuksissa. Nykyinen rakenne on sellainen, että sitä pitää parantaa ennemmin kuin että rakennetaan uusia toimielimiä ja rakennelmia. Nyt on selvästi saatavissa lisäarvoa. Uusi viranomainen tietenkin maksaa jotakin, mutta pitää varmistua nyt siitä, että noudatamme läheisyysperiaatetta ja meidän pitää myös miettiä sitä, mikä on jäsenvaltioiden vastuulla. Varmasti lisäarvoa on. Tavoitteena ei ole mikään Euroopan sosiaaliviranomainen. Kiitos. Kiitos edustaja Stevens. Kun viimeksi tästä asiasta keskustelimme, niin komissio ei muistaakseni syistä ehtinyt käyttämään puheenvuoroa. Ehkä voisimme nyt antaa komissiolle pienen puheenvuoron mahdollisuuden. Olkaa hyvä komissio. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijä ja kaikkia meppejä, jotka ovat tehneet tarkistuksia, äh, vaikka aikataulu oli niin tiukka. Äh, me tiedämme, että pilasimme kesänne ja toivomme, että tämä tulos tulee olemaan tehokas. Sitten en nyt mene eh, tarkistuksien sisältöön. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että kolmansien maiden kansalaiset ovat eh, tämän soveltamisalaisena niin kauan kuin ne ovat, eh, he ovat liikkuvuuslainsäädännön alaisia, koordinointi, lähetetty työntekijät ja niin poispäin. Ja viranomaisen tavoitteena on tehdä olemassa olevista elimistä tehokkaampia osittain integroimalla ne, osittain tekemällä yhteistyötä muiden viranomaisten ja instituutioiden kanssa. Eli me haluamme luoda eurooppalaisen foorumin pimeää työtä vastaan, jotta se toimisi paremmin. Otamme sen mukaan tähän soveltamisalaan ja annamme sille enemmän määrärahoja kuin mitä tähän mennessä sitten tämän työviranomaisen tavoite. Tietenkin on tärkeää, että viranomainen on tehokas ja meidän tavoitteenamme on luoda tehokas viranomainen, jotta voidaan panna täytäntöön olemassa olevia lakeja ja antaa tietoa työntekijöille ja toimia välittäjänä, mutta me olemme tietoisia toimivaltuuksien jaosta unionin ja jäsenvaltioiden kesken ja kaikki on suunniteltu niin, että tämä tasapaino otetaan varmasti huomioon. Kiitoksia vielä kerran ja odotamme jatkotyöskentelyä. Birgit, would you like to say Kiitos ja Birgit, haluatko vielä jotain sanoa lopuksi? Of course I can't say any... Tietenkään en voi sanoa mitään esittelijän nimissä, mutta olen täysin samaa mieltä siitä, että on erittäin tärkeää, että me selvästi määrittelemme, mikä on tämän työviranomaisen ähm, tehtävä ja mitkä ovat sen toimivaltuudet. Äh, on joitakin kohtia, jossa koordinoinnilla ja järjestelyllä saadaan aikaan lisävar- arvoa, erityisesti kun on kyse pimeästä työstä rajat ylittävästi, mutta jäsenvaltioiden on kyllä vielä tehtävä hyvin paljon työtä pimeän työvoiman suhteen omissa maissaan, joten meidän täytyy aivan selvästi kuvailla, mitkä ovat tämän viranomaisen tehtävät ja toimivaltuudet, mutta jos teemme tämän hyvin, niin silloin tämä voi olla hyvä tapa järjestää asiat paremmin kuin mitä ne nyt on järjestetty. Um, so Kiitos oikein paljon. Eli tästä äänestetään 10. lokakuuta livessä. Kiitos kaikille puhujille. Ja näin pääsemme sitten kohtaan yhdeksän. Kyseessä on Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset terrorismin torjunnassa. Tämä on tutkimus. Ovatko kaikki kollegat paikalla, jotka tätä haluavat käsitellä? Kaikki ovat täällä. Sitten pidämme vain minuutin tauon, että pari näistä kollegoista voivat tulla tänne eteen. Eli ihan Elihan minuutti tai pari ja sitten mennään kohtaan yhdeksän. Kiitos. Uh, hyvät kollegat, ehkä voisitte kertoa, voidaanko tämä asia nyt allekirjoittaa vähän, anteeksi, aloittaa vähän aikaisemmin. Täällä on, eh, ovat ne henkilöt paikalla, joita asia erityisesti kiinnostaa. Jos tämä teille sopii, niin aloitamme nyt jo. Eli hyvät kollegat, tämä on toinen todella mielenkiintoinen kertomus, joka saadaan Euroopan parlamentin tutkimuspalvelusta, ne, jotka miettivät sitä, mitä siellä on tehty meidän valiokuntamme asioiden osalta, niin kyllä siellä on paljon tehty ja meidän pitää ehkä miettiä sitä, käytämmekö todellakin kaikkia tätä materiaalia, joka on ollut erinomaista ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka olivat mukana tätä materiaalia työstämässä. Ja meillä on taas todella mielenkiintoinen ja kattava raportti, joka koskee Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia tärkeällä alalla. Tämä on siis tutkimuspalvelulta ja Rand Europeilta. Se koskee terrorismin torjuntaa ja miten Ervan yhdentyminen, jos se jää toimimatta, miten se vaikuttaa terrorismin torjuntaan, niin jos poliittisella tasolla eriydytä toimii, niin minkälaisia kustannuksia tästä tulee, minkälaista materiaalista haittaa se voi aiheuttaa. Ja raportin ydinajatus on, että todellakin aliarvioidaan, millaisia kustannuksia voi aiheutua. Ja nyt on todella mahtavaa, että meillä on kaksi asiantuntijaa paikalla – ja me heidät tunnemme todella hyvin. Tervetuloa takaisin, tohtori Potter van Ballehoi. Moni meistä tuntee hänet todella hyvin, eli tervetuloa taas takaisin. Ja sitten tohtori Hafner, teille, teillekin toivotan tervetulleeksi uudelleen. Ja he nyt alkavat tätä asiaa käsitellään. Toivottavasti voimme käydä mielenkiintoista keskusteluakin sitten. Haluaisin kiittää kaikkia niitä kollegoja, jotka noita EPRS-raportteja valmistelevat. Toivottavasti niitä voidaan käyttää, sillä voisimmekä kommentoida tätä asiaa, jos me näin paljon resursseja laitamme näihin parlamentin tutkimuspalvelun raportteihin, niin olisi ehkä hyvä miettiä sitä, miten tätä kattaa materiaalia voitaisiin käyttää sekä tässä valiokunnassa että siellä, missä terrorismia käsitellään. Eli sitten 15 minuuttia annan ensiksi puheenvuoron ensimmäiselle. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Miten näitä kertomuksia voidaan käyttää? Pääviesti, joka niistä tulee, ovat, mitkä ovat kustannukset, jos ei ryhdytä toimenpiteisiin. Eli silloin, kun ne jäsenvaltiot ovat vastassa neuvotteluissa ja he sanovat, että tämä tulee kalliiksi, jos haluaa tosiaan hyväksyä nämä toimenpiteet, voi aina osoittaa faktoja ja lukuja, mitkä ovat ne kustannukset materiaaleja materiaaliset kustannukset äh, siitä, ettei ryhdytä toimiin, niin kuin näimme edellisessä kertomuksessa. Äh, siinä äh, olivat esillä kustannukset, jotka syntyvät muukalaisvihasta. Ja siinä otetaan huomioon talousvaikutukset. Eli aluksi tässä et, esityksessä. Yritän puhua tässä mahdollisimman selkeästi ja haluaisin kiittää kutsusta tänne puhumaan ja voimme siirtyä kalvoilla eteenpäin. Ennen kuin lähden esittämään Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannuksia, Puhuisin ensinnäkin äh, kustannuksista, jotka liittyvät äh, vapauden turvallisuuden oikeuden alueeseen. Äh, Piotr Pankowski on tässä ollut mukana. Hän on tällä hetkellä Eplon leivissä Washingtonissa ja sitten itse asiaan. Meillä on kuusi kertomusta, joita valmistelemme. Esittelen niitä nyt ja viittaan niihin, kun keskustellaan näistä aiheista tänään. Me olemme keskustelleet menettelyoikeuksista, tasavertaisesta kohtelusta, rasismin torjunnasta ja rajavalvonnasta. Ja tällä hetkellä aiheena on sitten terrorismin torjunta. Tässä on aina kolme askelta. Ensinnäkin esitämme kokonaiskatsauksen tilanteesta ja mitkä ovat sitten oikeuden aukot ja esteet. Ja sitten toiseksi, tämä on uutta, me arvioimme eh, nykytilanteen eh, talousvaikutukset, eh, samoin kuin yksilövaikutukset, kun mietitään ihmisten perusoikeuksien turvaamista. Ja kolmanneksi useita vaihtoehtoja, toimintapoliittisia vaihtoehtoja, joiden avulla voidaan puuttua aukkoihin ja esteisiin. Me ulkoistamme myös tutkimusta ja me olemme tarkastelleet nimenomaan esteitä ja aukoja, poliittisia vaihtoehtoja. Hafner puhuu sitten myöhemmin vaikutuksista. Eurobarometrin katsaus osoittaa, että terrorismi on yksi päähuolenaiheita kansalaisten parissa. Noin 40 prosenttia mainitsivat tämän mutta tässä on äskettäin nähty pudotusta, koska meillä on äskettäin ollut rauhallisempi vaihe ja se vaikuttaa välittömästi eh, käsitykseen siitä, mikä on kaikista tärkein aihe. Joka tapauksessa eh, yhteistoiminta tällä alueella on hyvin tärkeässä asemassa eh, ensi vuoden Euroopan parlamentin vaaleissa. Ja tietenkin tässä puhutaan LIBE-valiokunnan valtuuksista. Yritän keskittyä siihen, mitä EU tekee eh, terrorismin torjunnassa LIBE-alueella nimenomaan. Tässä otetaan huomioon se, että turvallisuuspolitiikka on jaettua, jaetulla vastuulla ja tässä EU ja jäsenvaltio tekevät läheistä yhteistyötä, kun torjuvat terrorismia. Me käytämme myös kansallisia toimenpiteitä silloin, kun halutaan torjua radikalisoitumista ja puuttua terrorismin rahoitukseen, aseiden, räjähdysaineiden hankintaan, samoin kuin ulkorajojen valvonta Ja tämän lisäksi EUn tukeen operatiivisissa yhteistyöhankkeissa varsinkin Europolin ja Eurojustin kautta eh, terrorismiin liittyvät eh, toimenpiteet, niihin liittyvät myös eh, uhrit. Ja tässä on tehty paljon työtä äskettäin, samoin kuin epäilyt ja lainvalvontaviranomaiset. Ja tietenkin yhteistyö kolmansien maiden kanssa ja järjestöjen kanssa. Ja sitten tästä huolimatta on paljon aukkoja ja esteitä, jotka ovat nähtävissä, ja ne liittyvät ensinnäkin äh, osoitusperusteeseen, äh, samoin kuin äh, vastuuvelvollisuuskysymysten alaiseen politiikkaan ja lainsäädäntöön. Ja tässä on melkein pelkästään keskittytty jihadisti terrorismiin. Ja tämä on nähty nyt Europolin kertomuksissa, jossa on nähty myös merkittäviä uhkia eh, äärioikeistosta, vasemmistosta. Eh, tämän lisäksi parempi eh, lainsäädäntö, sitä ei ole tässä välttämättä noudatettu. 2000 2018 mennessä ainoastaan yksi neljännessä äh, näistä äh, tutkimuksista on äh, sisältänyt myös vaikutusten arvioinnin. Vaikka tilanne on parantunut, meillä on edelleen perintönä nämä ongelmat. Ei ole ollut siis mitään kattavaa arviointia, kun katsotaan toimenpiteitä terrorismin torjunnassa, kun katsotaan vaikuttavuutta ja tehokkuutta – Komissio on tehnyt kattavan arvion, mutta se on eri asia EU-turvallisuuspolitiikasta ja se saatetaan nähdä myös myönteisenä ensimmäisenä askeleena me voimme vetää johtopäätöksen, että EU-toiminta e ei takaa näissä terrorin toimissa välttämättä kaikkia oikeuksia. Tässä meillä on äh, tiettyjä äh, välineitä myös äh, kansallisella tasolla, esimerkiksi todistajat. Tiedän, että Euroopan parlamentti on kannustanut siihen, että tässä vahvistetaan toimenpiteitä, mutta edelleen EPn selvitykset esimerkiksi kirjoitukseen liittyen ovat saaneet aikaan lisätutkimuksia ja johtaneet myös muilla alueilla esimerkiksi tuomioihin. Ja sitten vasta radikalisoitumisohjelmat on osoitettu, että me tiedämme hyvin vähän, huolimatta siitä, että rahoitusta on lisätty, tiedämme hyvin vähän prosesseista, jotka liittyvät radikalisoitumiseen EUn merkittävässä asemassa, kun levitetään hyviä käytäntöjä, mutta tähän mennessä vielä ei ole ollut seurantamekanismeja, joilla olisi selkeä metodiikka jolla nähdään, miten äh, näissä noudatetaan perusoikeuksia ja ne ovat silti tehokkaita. On myös äh, esimerkkejä siitä, miten äh, kesku- yleisessä keskustelussa ja se, miten ihmiset muodostavat ajatuksia ja mielipiteitä mm, usein nähdään, että on tietyt ortodoksi ääriuskonnolliset näkemykset tässä vallalla. Ja tässä on otettu esiin myös, että perusoikeusviraston mukaisesti neljä kymmenestä muslimista kärsii syrjinnästä. On nähty myös, minkälaisia vaikutuksia on syrjinnällä myös siinä, miten kustannukset syntyvät siitä, että Eurooppa, Euroopan yhdentyminen ei toteudu. Ja sitten terrorismin rahoitus. Tässä pitää tehdä ero se, miten yksityissektorilla raportoidaan ja miten sitten äh, saadaan raportteja ja niitä analysoidaan ja miten äh, tulkitaan transaktiotietoja eri ohjelmien puitteissa. Ja tässä järjestelmässä on otettu esiin, että puitteet eivät ole riittävät, koska se, siinä ei kateta EUn sisäisiä maksuja ja eh, on asetettu kyseenalaiseksi tämän järjestelmän riittävyys, koska usein eh, veroihin eh, kohdistuu ainoastaan pieni osa varoista. Meillä on myös merkittäviä huolia, jotka liittyvät perusoikeuksiin ja tietosuojaan tässä raportissa on huomattu, että lainvalvontaviranomaisyhteistyö ei, sitä ei ole täysin hyödynnetty. Tiedän, että tässä on tehty paljon työtä ja tämä johtuu osittain tietokannan monimutkaisuudesta ja osittain tiedon puutteesta ja teknisistä puutteista, mutta myös tahdon puutteesta viranomaisissa. Ja sitten seuraava Tämän lisäksi eh, tässä on nähty, että eh, oikeudellinen yhteistyö eh, ja yhteiset tutkimustiimit siinä ei noudateta välttämättä perusoikeuksia. Edelleen on puutetta yhteisistä määritelmistä ja takeista tietoisuudesta eri asiantuntijoiden piirissä. Ja tämän lisäksi EUn viranomaisten mahdollisuuksia ei käytetä riittävästi. Edelleenkin toimitaan epävirallisten kanavien kautta jäsenvaltioiden kesken, mutta mm, on myönteistä kehitystä ja Task Force-työryhmä perustettiin tässä asiassa. Se on osoitus myönteisestä kehityksestä. Ja seuraavaksi sitten toimintapoliittiset vaihtoehdot. Ensimmäinen niistä näkyy otin esiin tämän selkokielellä. Meidän täytyy selvittää, mikä toimii ja mikä ei toimi. Ja meidän pitää varmistua, että ihmisten perusoikeudet taataan terrorismin torjunnassa. Tämä voidaan saada aikaan äh, rikospoliittisen äh, äh, syklin avulla. Tämä ei ole mikään uusi ehdotus. Me olemme käsitelleet tätä jo silloin, kun puhuimme järjestäytyneestä rikollisuudesta ja korruptiosta. Tällainen toimintapoliittinen sykli on otettu käyttöön jo ennenkin, nyt kun tässä on turvallisuuspoliittisen komissaarin kanssa keskusteltu, samoin kuin myös Europolin kanssa on asiasta keskustella. On tärkeää huomata, että asiasta on tehty melko lailla samantyyppinen ehdotus liittyen perusoikeuksiin. Ja nämä toimintapoliittiset syklit, niiden pitäisi olla yhteyksissä, jotta varmistutaan siitä, että noudatetaan oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Tämä on asia, josta on keskusteltu silloin, kun puhuimme järjestäytyneestä rikollisuudesta. Jäsenvaltiotasolla ei voida torjua terrorismia tehokkaasti. Siitä syystä pitäisi toimia yhdessä. Kaikki toimielimet pitäisi yhdistää niin, että voidaan tehokkaasti toimia terrorismin vastaisesti. Ja tässä pitäisi muistaa, että parlamentti voi olla tärkeässä osassa, kun se tarkkailee komission päätöksiä ajatellen sitä, että ei tehdä vaikutusten arviointia. Ja toiseksi yhteistyö ja välineet, joita on tarjolla EU-tasolla, jonka avulla voidaan estää radikalisointia. Meidän täytyy tehdä myös ero eri termien välillä. Tätä pitäisi vahvistaa ja pitäisi saada se aikaan niin, että meillä on uudet toimintapoliittiset puitteet ja varmasti tässä on myös ehdotuksia tulossa jo ja mekanismeja, joita hoidetaan jäsenvaltioissa Tästä huolimatta ei pitäisi unohtaa yhteyttä laajempaa taloudelliseen, sosiaaliseen kuvioon, niin kuin on keskusteltu tässä kertomuksessa, jossa puhutaan muun muassa pidätysolosuhteista, pitää muistaa, että jäsenvaltiotasolla pitää toimia, jotta myös vangit otetaan huomioon. Meidän pitää miettiä tätä asiaa myös rikosoikeudellisesta näkökulmasta. Ja jos me näin toimimme, niin silloin vähennämme vankien radikalisoitumismahdollisuuksia. Ja sitten viimeiselle kalvolle, kun poistetaan rahoitus, voimme mennä eteenpäin myös Eh, terrorismin torjunnassa niin, että vahvistetaan eh, tietosuojaa ja puitteistoa. Eh, tämä voidaan saada aikaan myös. Niin, tässä on tullut esiin ajoitus myös siitä, että meillä pitäisi olla EU-laajuinen järjestelmä, mutta siitä pitää keskustella silloin, kun puhumme vahvistetusta yhteistyöstä ja tietenkin tiukka tapaoikeus pitää ottaa tässä myös huomioon. Ja neljänneksi meidän pitäisi edistää eurooppalaista lainvalvontakulttuuria ja tämä on kaikista vaikein tehtävä näissä vaihtoehdoissa. Pitää analysoida sitä, että välineitä käytetään tehokkaasti ja EU-tason toiminta on luonnollinen. Tämä on pitkän aikavälin ongelma, joka pitäisi ratkaista, ei ainoastaan teknisesti, siihen pitää saada riittävää rahoitusta myös EUn ja kansallisella tasolla. Ja nyt sitten viimeiseen kalvoon kaikista tehokkain se terrorismin torjunnassa. Siinä pitäisi tätä kautta saada parempi taso myös toiminnalle ja varmistua siitä, että perusoikeudet turvataan. Ja kollegani puhuu vaikutuksista hetken kuluttua ja sitten yksityiskohtaisen kertomuksen näette tuosta linkistä, joka on esillä. Kiitoksia. Ähm. Kiitos oikein paljon ja nyt me annamme mahdollisuuden, ai anteeksi, niin siis pyydän anteeksi. Kiitoksia, että sain mahdollisuuden puhua terrorismin kustannuksista ja terrorismin torjunnan kustannuksista Euroopan unionissa. Viime vuosina sadat siviilit ovat kuolleet ja haavoittuneet Euroopassa johtuen terrorismi hyökkäyksistä, mutta yhä suuremmat joukot kärsivät tai he vaikuttaa median käsittely, terrorismin käsittely ja tämä lisää terrorismin tavoitetta, nimittäin lisätä pelkoa yhteiskunnissamme ja heikentää poliittisia, perustuslaillisia, taloudellisia ja sosiaalisia rakenteita. Lisäksi terrorismilla on vaikutus ihmisten elämään. Ajatelkaa lisäturvatoimia lentokentillä, juna-asemilla ja täällä Euroopan toimielimissä myöskin rajatarkastukset, joilla voi olla vaikutuksia taloudelliseen ja sosiaaliseen toimintaan. Siksi EU on sitoutunut ylläpitämään vapauden, turvallisen oikeuden aluetta, mutta se haluaa myös rakentaa talouskasvun ja hyvinvoinnin alueen ja siksi on löydettävä tasapaino. Ja toivottavasti tämä esitys pystyy vähän auttamaan siinä, että ymmärretään, millainen millaiset terrorismin torjunnan kustannukset ovat suhteellisia. Tässä on käsitelty jo Euroopan kustannuksia, joita syntyy siitä, jos Eurooppa ei toimi terrorismin torjunnassa. Ja nyt minä haluan kertoa teille hiukan terrorismin vaikutuksista, kvantitatiivisista, samoin terrorismin torjunnan vaikutuksista. Me teimme, tutkimme laajasti kirjallisuutta, keräsimme myös paljon sekundaarista tietoa, kuten esimerkiksi globaalista terrorismitietokannasta, jossa on hyvin paljon tietoa kaikista terroristi siis tapahtumista 70-luvulta lähtien. Ja sitten teimme ekonometrista mallinnusta vaikut- ymmärtääksemme terrorismin vaikutukset. Erityisesti eh, katsoimme kuutta eh, eri eh, vaikutusaluetta. Ensinnäkin inhimillinen vaikutus, eli kuoleman tapaukset ja vammautumiset, sitten fyysinen, eli infrastruktuurin, rakennusten ja liikenneinfrastruktuurin tuhoutuminen, kolmanneksi taloudellinen vaikutus. Lisäksi terrorismilla voi olla psykologinen äh, vaikutus. Äh, ihmiset äh, saattavat olla tyytymättömiä elämäänsä tai ja lisäksi katsoimme myös julkisia menoja. Ähm, terrorismin torjunnalla voi olla vaikutuksia talouskasvun kielteisiä vaikutuksia. Sitten katsomme perusoikeuksia, ihmisoikeusrikkomuksia yksityisyyden suojaa ja niin poispäin. Aion nyt sitten yksityiskohtaisemmin tarkastella näitä vaikutuksia ja kvantifioida niitä, jos mahdollista. Ensinnäkin kustannukset, jotka johtuvat kuolemista, vammautumisesta ja myöskin infrastruktuurin tuhoutumisesta. Olemme yli ku... olemme yrittäneet laskea ihmisen äh, taloudellinen sen vaikutuksen hänen tulojensa kautta ja lasketaan se elinjän odotteen suhteen. Lisäksi lasketaan mahdolliset terveydenhuollon kustannukset, jotka johtuvat vammautumista. Tämän lisäksi terroristi-iskut voivat vaikuttaa infrastruktuuriin ja laskimme, että vuodesta 2004 noin 4,3 miljardia euroa on menetetty johtuen kuolemista. Vammautumisesta johtuen on menetetty 0,3 miljardia ja infrastruktuurin tuhoutumisesta johtuen on menetetty 0,9 miljardia. Suur- Mielenkiintoista, että vuosina 2013-2016 on hyvin suuri osa näistä menetyksistä saatu 2,4 miljardia johtuen kuolemista, 0,1 miljardia johtuen vammautumista, 0,1 miljardia johtuen omaisuuden tuhoutumisesta. Sitten kun katsotaan terrorismin taloudellista vaikutusta, on erilaisia tapoja, joilla terrorismi voi vaikuttaa talouteen, esimerkiksi BKT. -hän. Ensinnäkin, kuten jo äsken selitin, terrorismilla voi olla voi tuhota taloudellista tuotantoa, pääomaa ja työvoimaa ja se voi vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen esimerkiksi matkailussa ja liikenteessä. Terrorismilla voi olla myös kielteinen vaikutus sijoituksiin alueille, joissa on hyvin paljon terrorismia, vähemmän ulkomaisia suoria investointeja esimerkiksi. Tutkimus on osoittanut, että terrorismi voi vaikuttaa kansainväliseen kauppaan esimerkiksi rajavalvonnan lisäämisen kautta, joka heikentää kaupan liikkeitä ja lisää kaupan esteitä. Ja lisäksi menot julkiset menot siirtyvät turvallisuuden ja puolustuksen puolelle, joka saattaa nostaa veroja. Ja tämä johtaa siihen, että eh, julkiset investoinnit siirtyvät mahdollisesti pois enemmän kasvua tuottavista investoinneista, kuten eh, tutkimuksesta ja kehityksestä. Ja vuodesta 2004 Meillä on pieni vaikutus, mutta huomattava vaikutus eh, EUn BKT noin 358 euron kustannus per henki. Ja suuri osa tästä kustannuksista on tullut vuosina 2013-2016 BKT menetys on ollut noin 87 miljardia euroa, eli noin 175 euroa per henki. Tämän lisäksi terrorismilla voi olla suuria yhteiskunnallisia kustannuksia, sillä voi olla hei, huono äh, psykologinen vaikutus väestöön. Äh, heti hyökkäyksen jälkeen miljoonat ihmiset tulevat epäsuoriksi terrorismin uhreiksi. Tämä lisää äh, julkista pelkoa ja saattaa vaikuttaa ihmisten kulutus- ja matkailutottumuksiin kun olemme tilastollisesti tutkinut noin 200 000 eh, Euroopan kansalaista. Olemme nähneet, että terrorismilla on kielteinen vaikutus eh, hyvinvointiin ja myöskin luottamukseen. Ja tämä on ala, jota tutkitaan hyvin vähän, tämä psykologinen terrorismin vaikutus, mutta sitä pitäisi eh, tutkia enemmän. On kuitenkin hyvin vaikea mitata tämän taloudellista arvoa. Sitten terrorismin torjunta. Äh, hyvin paljon julkisia määrärahoja on käytetty terrorismin torjuntaan ja ähm, menot ovat lisääntyneet viimeisen vuosikymmenen aikana. 2017 EU budjetoi noin 6 miljardia turvallisuus- ja kansalaisuuskysymykseen ja monivuotisissa rahoituspuiteehdotuksissa äh, turvallisuus- ja puolustusmenoja lisätään huomattavasti. Ehdotetaan sisäisen turvallisuuden rahastoa ja sen määrärahoja kaksinkertaistavaksi yhdestä miljardista 2,5 miljardiin. Kuitenkin EUn budjetti on vain hyvin pieni osa äh, kans- jäsenvaltioiden menoja. On hyvin vaikea äh, laskea jäsenvaltioiden menoja terrorismin torjuntaan, koska äh, suurin osa jäsenvaltioista ei julkaise puolustusbudjettiaan tarkasti mutta arvioimme, että että tai arvioimme jäsenvaltioiden puolustusmenoja ja Yhdysvaltojen puolustusmenoja ja arvioimme, että jäsenvaltioiden terrorismin torjuntaan käytetyt menot voisivat olla noin 8,7 miljardia vuosittain. Tämän luvun suhteen täytyy kuitenkin olla varovaisia, koska se on siis arvio. Eli terrorismin torjuntatoimenpiteet ovat tärkeitä, eh, eh, kun halutaan torjua terrorismin negatiivisia vaikutuksia. Niillä itselläänkin voi olla negatiivisia vaikutuksia ihmisiin, esimerkiksi lisääntyneet turvatoimet lentokentillä. Esimerkiksi jotkut eh, terrorismin torjuntatoimenpiteet, kuten luovutukset, laittomat pidätykset ja kidutukset äh, rikkovat ihmisoikeuksia. Ja lisäksi äh, tiedonvaihto tai rajanvalvonta voi myös olla äh, suhteettoman suurta. Sillä voi olla vaikutusta terveyteen, terroristi epäiltyjen laiton pidätys vaikuttaa heidän terveyteensä ja työllistymismahdollisuuteensa myöskin heidän perheisensä. Usein ohjelmat, joilla yritetään ehkäistä ihmisten radikalisointia, ovat epätasapainoisia. Ne keskittyvät yhteen uskontoon tai tiettyihin etnisiin ryhmiin ja tällaista ähm, syrjintä aiheuttaa kielteisiä taloudellisia vaikutuksia yksilöille johtopäätöksenä meidän tutkimuksemme osoittaa, että terrorismilla on huomattavia kielteisiä vaikutuksia, suoria vaikutuksia ihmisiin, traagisia kuolemia ja vammautumisia, mutta kun katsotaan taloudellista vaikutusta BKT, niin se on varsin pientä ja lyhyen aikavälin, vaikutus on lyhyen aikavälin vaikutusta, mutta se on kuitenkin huomattava. Emme ole pystyneet mittaamaan taloudellisia terrorismin psykologisen vaikutuksen määriä. Ja lisäksi on huomioitava, että kansalaiset aina haluavat terrorismin torjuntatoimenpiteitä. Kansalaisilta niiden on kuitenkin noudatettava perusoikeuksia ja kansalaisoikeuksia, koska näiden oikeuksien rikkominen aiheuttaa ongelmia taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Me olemme siis tutkineet hyvin paljon vaikutusten arviointia ja kirjallisuutta ja näimme, että tarvitaan paljon enemmän tutkimusta, jotta voitaisiin ymmärtää, kuinka tehokasta terrorismin torjunnanta on. Erittäin mielenkiintoista ja aivan varmasti terrorismin torjunnanyritysvaliokunta voi myös käyttää tätä materiaalia. Tämä, tämä tyyppinen materiaali, ei sitä pitäisi esittää vain näin nopeasti vasta pitäisi tullakin käyttää ja rakentaa vielä sen pohjalle sitten jotain lisää. Sillä jos ajatellaan sitä, minkälaisia todellisia vaikutuksia terrorismilla on kaikkiin jäsenvaltioihin ja EU-hun. Eli ei pidä ajatella ainoastaan terrorismin kuolonuhreja, vaan pitää miettiä laajempaa yhteiskunnallista vaikutusta. Ja sitten me Liben jäsenä ja MEPeinä meitä kiinnostaa se, mitä lisäarvoa saadaan siitä, mitä tehdään. Eli tämä on vähän yksityiskohtaisempi asia meidän kannalta, ja meidän aiheeseen keskittyvät, mutta te ilmeisesti näitä molempia asioita tarkastelette, mutta haluaisin kysyä tästä jälkimmäistä. Ensimmäinen on todella mielenkiintoinen, mutta ehkä kansalliset parlamentit voivat näistä asioista kysyä, eli miten terrorismi vaikuttaa yhteiskuntaan. Minä esitän kysymykseni myöhemmin, mutta nyt annan muille puheenvuoron. tämän todella mielenkiintoinen raportti. Ensinnäkin Natali, joka on terrorismitorjunnan valiokunnan puheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja Claude. Minulla olisi muutama huomio ja pari pientä kysymystä. Ensinnäkin tietysti lähti liikkeelle siitä, mitä puheenjohtajamme juuri sanoi. Ja haluaisin kiittää tästä hyvin kattavasta esityksestä. Sillä tässähän on nyt sellainen tilanne, että on hyvin erilaisia tilanteita. On maita, joissa nämä tiedot on hankittu ja muissa maissa niitä ei ole, ei ole kaikkia vastauksia eikä tietoja. On sellaisia maita, joissa ei todellakaan ole näitä tietoja kerätty. Eli tämä on todella monimutkainen urakka. Haluaisin kiittää tästä ajatuksesta, että unioni voi tuoda lisää arvoa terrorismin torjuntaan, kuten kaikki tietävät sekä täällä Libessä että valiokunnassa Euroopan parlamentissa yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja kansallisten parlamenttien kanssa pyrimme hyvin päättävästi ja rohkeasti analysoimaan, jotta voimme löytää ratkaisun tähän haasteeseen, joka koskee kaikkien maidemme yhteiskuntia ja suurinta osaa Euroopan maista. En ole ehtinyt vielä kaikkia näitä asioita työstämään, sillä saimme asiakirjan eh, tuossa elokuussa, kun ehkä vielä lomalla. En ole todellakaan kaikkeen vielä pystynyt perehtymään aivan täysin. Mutta kuten korostitte nyt, niin yli 185 miljardia euroa BKT-menetyksiä. Tämä on valtava määrä tietysti ja on selvää, että näiden lukujen lisäksi tulee vaikutukset ihmisten psyyken ja yhteiskuntaan ja sitä on vaikea arvioida ja vaikutus myös poliittiseen ilmapiiriin Euroopan unionissa. Tästä voitaisiin puhua vaikka kuinka monta tuntia, mutta minulla on muutama kysymys liittyen budjettiin. Te puhuitte niistä kuluista, joita on tarkoitus aiheuttaa EUlle. Minä olisin ehkä vähän brutaalisti kysyä, onko tämä teidän mielestänne tarpeeksi vai liian vähän? Jos ajatellaan esimerkiksi niitä ponnisteluja, joita moni meistä tekee, kun pyrimme eh, saamaan paremmin yhteen toimiksi tietojen keruujärjestelmät. Nehän ovat tiedonvaihdon ytimessä, kun halutaan vastauksia sekä ennaltaehkäisyn osalta että itse tapahtumien yhteydessä. Oletteko voineet arvioida, minkälaisia tarpeita tähän liittyen on tällä hetkellä. Ja sitten toinen lyhyt kysymys, te olette tietysti miettineet pitkään terrorismin rahoitusta. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ja tältä osin mainitsitte tämän valvontajärjestelmän perustamisen, joka on siis samantyyppinen kuin Yhdysvalloissa. Miten analysoisitte tätä terrorismin rahoituksen Eh, järjestelmää, joka olisi ihan Euroopan oma. Kiitos. Kiitos Natali. Ja sitten Birgit. Thank you very much and I think today... Kiitoksia. Taidan puhua saksaa. Koska olen vielä vähän lomatunnelmissa ja pystyn keskittymään paremmin omalla kielelläni. Ensinnäkin haluaisin kiittää tämän kertomuksen laatioita ja olen myös hyvin eh, kiitollinen siitä, että kun katsotaan eh, Euroopan eh, toimi, toiminnan tai toimimattomuuden kustannuksia. Katsotaan myös terrorististen hyökkäysten kustannuksia, mutta myös niitä kustannuksia, jotka syntyvät eurooppalaisista toimista. Olen erittäin kiitollinen huomautuksista, että kaikissa toimenpiteissä, joita teemme, meidän on myös pohdittava, että kun on hyvin paljon erilaisia toimia, joihin meidän eh, joskus on ryhdyttäväkin, niin eh, kuinka paljon eh, siinä vaarana on, että rajoitamme perusoikeuksia ja silloin rajoitamme sitä, mitä haluamme puolustaa terrorismilta, nimittäin avoimet ja demokraattiset yhteiskunnat. Tämä on usein asia, joka vähän painuu unohduksiin. Tämä ei mitenkään liity teidän kertomukseenne, mutta muistan, että tämä ei ole mikä, tämä on tietenkin vain henkilökohtainen kokemus, vain vähän Brysselin hyökkäysten jälkeen olin Brysselin lentokentällä ja sitten myöskin juna-asemalla ja tapasin kansalaiset, jotka sanoivat, että me menemme nyt ihan tietoisesti vielä ulos, käymme ulkona, koska emme halua, että terroristit vaikuttavat meidän elämäntapaamme. Haluaisin myös, että poliittisessa diskurssissakin tällainen asenne näkyisi enemmän. Hyvin nopeasti haluamme päättää erilaisista toimista, jotta voisimme esitellä ne kansalaisille, mutta sitten ne toteutuvat hyvin hitaasti. Ja koska nämä toimenpiteet toteutuvat hyvin hitaasti, haluamme aina lisää toimenpiteitä, joita ei arvioida kunnolla. Ja siksi olen erittäin kiitollinen tästä huomautuksesta. Yksi ongelma yhteistyössä, kysehän ei ole pelkästään teknistä toimenpiteistä, vaan käytöstä ja yhteistyöstä, niin yksi ongelma ei olekaan se, että jotenkin vihamielisesti ei haluttaisi tehdä yhteistyötä, vaan on hyvin erilaisia perinteitä sekä poliisityössä että oikeudellisessa yhteistyössä, joka vaikeuttaa luottamuksen kehittymistä ja tällä saralla on vielä paljon tehtävää. Vielä erään asian haluaisin mainita, nimittäin ennaltaehkäisy ja äh, tumisen torjunta. Minulla on välillä se vaikutelma, että ajattelemme, että on yksi tapa tai yksi konsepti, jolla pystytään vähentämään radikalisoitumista, enkä usko, että näin on, koska puitteet, yhteiskunnalliset puitteet, kaupungeissamme ovat hyvin erilaiset ja siksi ihmisiä on kohdeltava eri tavoin. Mm eh, kun ajatellaan radikalisoitumisen purkamista, niin siinä toimimme vähän liian lyhytnäköisesti. Keskitymme niihin, jotka ovat jo radikalisoituneet, mahdollisesti tehneet rikoksia, se on tärkeää, mutta haluaisin puhua eräästä osa-alueesta, joka on nyt meitä kohti tulossa, nimittäin palaajat ja heidän perheensä ja alaikäiset lapsensa ovat osittain uhreja, mutta saattavat ryhtyä myös tekijöiksi. Ja sitten on liian vähän, jos viranomaiset sanovat, että tarkkaillaan heitä, koska heistä voisi tulla tekijöitä tarkkailu on liian vähän. Miten autan näitä perheitä ja lapsia kehittämään uudenlaisen maailmankuvan ja vapautumaan tästä indoktrinaatiosta? Se e, on vaikeaa, se ei aina onnistu, se tarvitsee paljon aikaa, mutta siihen on panostettu liian vähän. Ja sitten viimeinen asia on se kysymys, että millaista muunlaista radikalisointia on, joka ei välttämättä liity terrorismiin. Minä tulen Saksasta ja on kauhistuttava nähdä, miten viimeisen viiden, kuuden vuoden aikana on yhteiskunnassamme syntynyt uutta halukkuutta väkivaltaan ja mm, välinpitämättömyyttä. Olemme nähneet, että hyvin monet hyökkäykset eivät eh, liity islamistiseen terrorismiin, vaan mm, vasemmisto- ja oikeistoradikaaleihin eh, ihmisiä kohtaan on hyökytty sellaisia ihmisiä, jotka tukevat eh, pakolaisia, turvapaikanhakijoiden asuntoihin on hyökätty, poliisiviranomaisia kohtaan hyökätään Itä- Saksassa oli juuri väkijoukko, joka hyökkäsi myös poliiseja vastaan, kodittomia vastaan on hyökätty ja yhteiskunnassamme on yhä enemmän valmiutta tällaiseen. Me emme saa alle arvioida tätä, kun puhumme terrorismista. Ja siksipä esittäisinkin kysymyksen ovatko nämä toisenlaiset radikalisoinnin ja soitumisen ja ääriliikkeiden muodot olleet merkityksellisiä työssänne? Oletteko niitä tarkastelleet ja miten paljon meidän täytyy huomioida niitä toimenpiteissämme? Kiitoksia. Thank you. And Maite, please. Kiitos ja sitten Maite. Kiitos. Espanjalaisena Tämä asia kiinnostaa minua erityisesti, koska tässä kertomuksessa käydään läpi maakohtaisesti kustannukset, sekä inhimilliset kustannukset että PKT-kustannukset, jotka liittyvät terrorismiin ja miten tämä on vaikuttanut yhteiskuntaan ja sekä taloudellisesti että psykologisesti ja sosiaalisesti. Ja yksi maista, jossa eniten on kärsitty terrorismista, on Espanja, vaikka kuitenkin tässä teidän tutkimuksessanne on tehty selväksi, että Ranskassa on hyvin lyhyen aikavälin kuluessa tullut valtavia inhimillisiä kustannuksia, myös taloudellisia kustannuksia, todella valtavia. Tämä on oikein mielenkiintoista, jos ajatellaan täällä valiokunnassa tehtyä työtä ja myös kaikkea sitä, mitä meidän on terrorismin elitysvalikunnassa esitettävää. Siksi haluaisin todellakin kiittää tästä lähestymistavasta ja me voimme tätä kertomusta käyttää, kun valmistellaan näitä suosituksia, kun etsitään puutteita, niin tästäkin on apua meille. Ja kun mietitään tehdyn työn tehokkuutta, verrataan niitä kuluja, mitä terrorismin torjuntaan menee ja kuinka paljon terrorismi aiheuttaa kustannuksia. Kaikista tästä on hyötyä meidänkin työllemme. Mutta myös kuitenkin pari ehdotusta jatkoa varten. Eli jos suhteellisesti ottaen verrataan sitä, mitä 2004 alkaen ja erityisesti 2013 alkaen on Euroopassa tapahtunut ja tätä verrataan sitten muihin maihin, esimerkiksi Afganistaniin tai Pakistaniin tai niihin maihin, joissa valtiovalta ei toimi siksi, että siellä on tällaista väkivaltaista fanatismia, joka koskettaa meitä, mutta kuitenkin vähemmän esimerkiksi Irak tai Syyria olisivat tällaisia maita. Tämä voisi olla aika mielenkiintoinen kertomus, jos näin voitaisiin nähdä, miten fanatismi aiheuttaa kustannuksia ja kuinka kallista se on, että terrorismin vastaista työtä ei voi tehdä, jos eh, valtio romahtaa, niin tämä on kaikkein kalleinta sekä taloudellisesti että myös Eh, henkisesti. Ja jos ajatellaan sitten tutkimusta ja kehitystä ja in, innovaatiota, niin terrorismivaliokunnassa kesäkuussa muistaakseni kävi kyberturvallisuus asiantuntija Israelista puhumassa ja hän puhui siitä, kuinka paljon he ovat sijoittaneet eh, tähän terrorismin torjuntaan ja kuinka hyviä tuloksia oli saatu, jos ajatellaan rikollisia uhkia, mutta tämän lisäksi he saavat paljon taloudellista hyötyä siitä, että myyvät tätä terrorismin torjuntaa, välineistöä, mitä he ovat kehittäneet. Eli voitaisiinko ehkä miettiä vähän tätäkin aspektia terrorismin torjunnasta. Kiitos. Thank you. Um, if we could just be a little bit... Kiitos kollegat. Voisitteko ehkä pitää mielessä, että kello tikittää edustaja Karski. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä kyse on erilaisista ilmiöistä – Jos nyt katsotaan YK-tasolla asiaa, on löydetty uusi termi oikeusturvallisuuteen. Voidaan olettaa, että kansalaisilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi. Se on yhtäläinen muiden oikeuksien kanssa ja nämä, ää, näiden oikeuksien pitää olla suhteessa toisiinsa ja jos äh, rajoitetaan oikeuksia, niin äh, siihen pitää olla syynsä. Toisaalta meidän pitää ryhtyä toimenpiteisiin ja joskus toimenpiteet, äh, jotka rajoittavat oikeuksia, kuten tähän mennessä, esimerkiksi terrori-iskun yhteydessä – sopiiko yhteiskunta tällaisista rajoituksista sitten. Se on hyvin helppoa, mutta myöhemmin ei sitten mietitäkään enää, miten poistetaan nämä rajoitukset, koska nämä on helppo ottaa käyttöön. Ja viranomaiset eivät halua sitten palata aiempaan tilanteeseen, mutta monet toimet eivät ole realistisia – Nämä toimet eivät torju terrorismia, ne vain osoittavat yhteiskunnalle, että yhteiskunta torjuu terrorismia. Klassinen esimerkki on esimerkiksi ottaa käyttöön erityistilanteissa tietty laki, mutta mm, myöhemmin on huomattu, että 90 prosenttia ähm, asetuksista äh, viittasivat juuri tähän äh, näihin erikoisolosuhteisiin. Täytyy olla äh, kohtuullinen ja suhteellinen. Usein tällaisia tarvitaan tietenkin rajoituksia. Esimerkiksi ilmailuturvallisuus ja lentokentillä turvallisuus 2011 terrori-iskut niin jossakin vaiheessa otettiin käyttöön rajoitus nesteille. Se on aivan tarpeetonta, sillä ei ole mitään merkitystä. Paitsi Euroopassa ei ole minkäännäköisiä rajoituksia tässä suhteessa. Sillä ei ole mitään vaikutusta turvallisuusnäkökohtiin. Mutta yksi äh, sektori on ansainnut rahaa sillä. Lentokentät, kaikki lentokentät äh, olettavat, että ihmiset ostavat pullotettua vettä turvatarkastuksen jälkeen, ja sehän on pelkkää bisnestä. Tällä tavoin saadaan veden myynnistä korkeampaa tuloa. Se on kannattavampaa tällä tavoin. Joten yhteenvetona olen sitä mieltä, että perusoikeusnäkökulmasta on tärkeää, että ei suojella ainoastaan oikeutta turvallisuuteen, se on erittäin tärkeä ja se pitäisi ottaa huomioon joka kerta, kun muutetaan eh, teknologisia valmiuksia, mutta meidän pitää varmistua siitä, että eh, nämä tarvittavat toimet ovat edelleen tarpeellisia, ovatko ne riittäviä vai rajoittavatko ne eh, liikaa oikeuksia. Kiitos edustaja Kienge, Sargentini, Debre ja Stevens ovat vielä tässä puheenvuorossa pari minuuttia per henkilö. Siitä olisi ja pois pitäytyisitte siihen Cecil ensiksi. Eh. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin kiitän esittelijöitä heidän eh, kertomuksestaan. Haluaisin muutaman huomion esittää ihan lyhyesti ja muutaman kysymyksen. Terrorismi on yksi kansalaisten suurimmista huolenaiheista, tämä tutkimus sanoi, ja kansalaiset pyytävät lisätoimenpiteitä eh, hallituksilta. Kuitenkin terrorismin torjunnan kustannukset nousevat kaikissa jäsenvaltioissa eh, Kuten esityksen alussakin sanoin, että hallitukset eivät ole äh, kyvykkäitä äh, yhdistämään ponnistuksia, ne kunnioita perusoikeuksia ja koordinointi viranomaisten välillä on usein epätyydyttävää jäsenvaltioiden pitäisi kantaa vastuu kansalaisten edessä tästä asiasta. Asia, jota halusin nostaa esiin, joka löytyy myös teidän tutkimuksestanne, kun puhuitte terrorismin psykologista vaikutuksesta väestöön. Minua kiinnostaa, oletteko arvioinut millainen vaikutus tiedotuksella voi olla, miten uutiset välitetään. Useinhan on myös vääriä uutisia, mennään fake newsin puolelle. Tämähän vaikuttaa myös ihmisten tunteisiin. Toisaalta tällä on myös taloudellinen vaikutus, koska ne, jotka tällaisia uutisia kyhäilevät, haluavat saada sillä aikaan taloudellista voittoa. Ja sit sitten tiedotuksesta. Voitaisiinko ehkä luoda jonkinlainen lähestymistapa vaikuttaa tiedottamiseen? Ja sitten oletteko arvioineet, mitä laisia kustannuksia syntyy uhrien perheille tai tietyille yhteisöille, koska tällainen terrorismin ennaltaehkäisy aiheuttaa mm, myös uhreja. Se, että nämä ihmiset eivät löydä paikkaansa yhteiskunnassa, niin he ovat tavallaan epäsuoria äh, tällaisten toimien uhreja. Kiitoksia. Judith. Ähm, äh, Minulla on kysymys. Tohtori Balehoi, te sanoitte puheenvuoronne alussa, että jos halutaan jäsenvaltioiden osalta kuulla, että terrorismin torjunta on tärkeää, niin sitten sanotaan, että tämä on kallista. tämän tällainen vasta-argumentti tähän työhön. Mutta eikö usein käy niin, juuri päinvastoin, että terroristiskojen jälkeen jäsenvaltiot halusivat saada läpi sellaista lainsäädäntöä, jota yhä epäilemme PNRn osalta. Ja tämä on todella kallista. Kyllä minä ymmärrän, miten tässä argumentoitte, mutta haluaisin kuitenkin tietää, minkälaista politiikkaa te ehdottaisitte, kun puhutaan tästä argumentoinnista siitä, kuinka kalliiksi tulee, jos Euroopan unioni ei toimi. Minusta tämän päinvastoin sellaiset toimet, jotka liittyvät tietosuojaan, jonka hyödyntämiseen hyötyä ei ole osoitettu, mutta tällaiset ovat kuitenkin todella kalliita ja jäsenvaltioissa niitä on hyväksytty. Edustaja Debre, Girard. Euh, euh, Anteeksi puheenjohtaja. Ainoastaan yksi kysymys äh, nyt sen jälkeen, mitä tässä sanottu on. Tämä kertomuksen äh, otsikko äh, Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset. Minä kuulin, että äh, olette tehneet merkittävän arviointikertomuksen, mitä se maksaa jäsenvaltioille ja paljonko se maksaa yksilöille, mutta minä en löytänyt tätä Euroopan toteutumattomuuden hintaa, vaan terrorismin hinta. Jos minun pitää äh, kertoa suurelle yleisölle ne rahoitusvälineet, joita meillä on, niin minä tarvitsen kyllä arvioinnin siitä, mitä se maksaisi, jos kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi ottaa kontolleen tämä kokonaisuus. Minä en nyt sitä löytänyt teidän kertomuksestanne ja itse asiassa kyse ei ollut äh, kustannuksesta, jotka tulevat äh, Euroopan yhteentymisen toteutumattomuudesta, vaan osan terrorismin torjunnan kustannuksista. You stole my question, Gerard. Veitte minun kysymykseni. Minä ajattelin juuri samaa kysyä. Ja sitten viimeisenä edustaja Stevens. Dank voorzitter, collega's. Ik ben een van de co-rapporteurs voor het rapport. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minä olen yksi rinnakkaisesittelijöistä valiokunnassa, jossa torjutaan terrorismia. Ja haluaisin kiittää puhujaa puheenvuoroista tässä terrorismi, terrorismivastaisen keskustelun yhteydessä. Tässä katetaan hyvin laaja ala ja meidän pitää mielestäni kunnioittaa ihmisoikeuksia. Tämä on todella tärkeää tässä yhteydessä. Minä aion käyttää tätä selontekoa tehdäkseni tiettyjä tarkistusesityksiä ja tämä mietintö pitäisi saada valmiiksi ennen vuoden loppua ja olen kiitollinen siitä, mitä puhuitte turvallisuuden ja ihmisoikeuksien välisen tasapainon saavuttamista. Tässä pitää olla todella varovainen ja on hyvin vaikea löytää tämä tasapainoa turvallisuuden ja ihmisoikeuksien välillä. Tätä asiaa me käsittelemme vielä jatkossa. Hallitukset ja poliisivoimat toimivat niin, että ne asettavat tietyt ryhmät huonoon valoon ja meidän pitää huomioida myös realiteetit, eli tietyt ryhmät ovat muita vaarallisempia, mutta meidän kuitenkin muistettava kaikki eri terrorismityypit sekä vasemmalla että oikealla. Kaikki näin on puhututtava ja meidän on todellakin pyrittävä vastaamaan tähän haasteeseen, että saadaan tasapainoon turvallisuus ja ihmisoikeudet. Ja sitten on myös lisähaaste jäsenvaltioiden sisällä. On erilaisia poliisi- voimia ja sosiaalipalveluita, erilaisia kieliä, erilaisia perinteitä. Nyt on löydettävä oikeaa tapaa edistää yhteistyötä. Tämän pitää koskea tai tapahtua kaikkia kansalaisia varten. On tietysti taattava lakia oikeus ja niiden toteutuminen mutta tarvitaan myös hyvää yhteistyötä ja keskityttävä hyvään yhteistyöhön kansallisten viranomaisten kanssa ja Europolin, Eurojustin ja Frontexin kaltaisten EU-viranomaisten kanssa, sillä kaikista näistä saamme lisäarvoa, mutta kansallisten hallitusten on kuitenkin käytettävä hyväksi kaikkea tätä, sillä nämä kaikki on perustettu, jotta ne voivat toimissa avustaa, mutta on varmistettava, että toimi valta jako toimii hyvin, sillä EU ei voi toimia kansallisten viranomaisten sijaan, mutta monella alalla on kuitenkin olemassa hyvä perusta yhteistyölle ja sille lisäarvolle, mitä siitä saadaan, jos ajatellaan Euroopan toteutumattomuuden hintaa, niin se todellakin puuttuu tästä selonteosta. Minä haluaisin tietenkin tietää, minkälaisia kustannuksia siitä olisi, ja tästä ovat jo muutkin puhuneet. Minä yhtyisin siihen ajatukseen, että me todellakin tarvitsemme arvin, joka koskee toimia ja sitä, mitkä niistä eh, ovat onnistuneita ja mitkä eivät. Ja tähän paneudumme, kun mietintöä tarkastamme. Kiitos. Kiitos. On ymmärrettävää, että tässä selonteon pohjalta käytiin laajempaa keskustelua terrorismin torjunnasta. Minulta vielä lyhyt kysymys, te ette ehkä kaikkeen voi nyt paneutua. Eli vähän samansuuntaisesti kuin edustaja Debre, Libevaliokunnan jäsenet ovat hyvin tietoisia siitä, minkälaisia keinoja nyt käytetään. Meillä on Eh, yhteen toimivuutta, mutta meillä on erilaisia välineitä, kuten siis kaksi ja meillä on pidätysmääräys ja Europol, joka tuntuu toimivan hyvin, mutta emme oikeastaan tiedä. Minä haluaisin kysyä, minkälaista lisäarvoa mielestäni tästä nyt todellakin tulee, kun tätä kertomusta laaditte, niin pystyttekö näkymään sen, minkälaista todellista lisäarvoa saadaan, kun neuvostossa kokouksissa siellä puhutaan eh, matkustajan henkilötiedoista, PNRstä, mutta sitten tätä kuitenkaan käytetään, eli niin nyt ei olla ihan varma siitä, minkälaista lisäarvoa EU-toimista saadaan, jos tätä verrataan siis siihen, mikä meidän mielestämme vaikuttaisi olevan tämä Eli lisäarvo. Katsotteko, mikä se todellinen lisäarvo on? Ja onko olemassa jotain materiaalia, josta tämä näkyisi ennen kuin ryhdytään lisätoimiin ja saadaan kyberturvallisuutta ja yhteentoimivuutta? And answer the key points, because I know there were some wider points. Voisitteko vastata näihin ydinavainkysymyksiin Siellä oli paljon laajempiakin asioita esillä. Congratulate MEP for... Niin, ensinnäkin haluaisin todellakin äh, onnitella ja äh, kiittää siitä, että tässä ei tosiaankaan äh, oteta täydesti huomioon tätä Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannusta. Tässä ähm, puhuit puhutaan näistä neljästä Pstä ja halutaan äh, saattaa se EU-tasolle ja sitten äh, jäsenvaltiotasolle, mutta me emme todellakaan tiedä, ja tämä onkin pääsuosituksena tässä kertomuksessa. Meidän pitää saada lisää todisteita, ja meidän pitäisi nyt tosiaan äh, niin kuin Sargentini sanoi, Euroopan toteutumattomuuden kustannus tässä tapauksessa voisi olla, että tehdään jotakin, mutta sitä ei hoideta riittävästi tehokkaasti, tai tehdään jotakin, mutta siinä ihmisten perusoikeudet kärsitään, ja tämä asia voi, perusoikeudet kärsivät, ja sen voisi hoitaa ähm, integroidummin. Ja nyt menisin ähm, Rovan Griesbeckin ähm, ajatuksiin. Tässä puhutaan EU-TFST-ehdotuksesta. Tässä meillä pitää olla kunnon lähestymistapa näihin asioihin, katsoa antaako tämä lisäarvoa siihen puitteistoon, joka on jo käytössä, ja sallisiko oikeuskäytäntö tällaisen lähtökohtaisesti, koska tässä tapaoikeus on hyvin tiukka tässä voi palata myös Rova Stevensin kysymykseen. Mainitsitte, että tarvitaan tasapaino turvallisuuden ja vapauden välillä, mutta ensimmäinen kysymys, mikä pitää esittää, tuoko tämä lisää turvallisuutta tämä toimenpide. Jos ei ole tehokas ja sillä ei ole vaikutusta saatetaan rajoittaa perusoikeuksia, mutta ei päästä tavoitteeseen, joten meidän pitää tosiaankin tehdä iso hyppäys tässä ja arvioida sitä, mitä on esitetty. Ehkä se on vähemmän poliittisesti houkuttelevaa, mutta se vaikuttaa selvästi, kun seurataan tarkasti, mikä on käytännön tilanne aina äh, ennaltaehkäisystä äh, tuomioihin asti. Äh, nyt unohdan koko ajan, miten äänetään tuo espanjalainen nimi, mutta kysyitte hyvin olennaisen kysymyksen. Tämäkin liittyy muiden valiokuntien toimivaltuuksiin, valiokuntaan esimerkiksi, ja asioihin, jotka saattavat tosiaan olla terrorismin syitä. Rova Sipelille sanoisin seuraavaa. Me törmäsimme kertomuksessa, ja tämä on huomattu aikaisemminkin, on vaikea kategorisoida äärioikeisto terrorismia, mikä liittyy vika, viharikoksiin. Tässä meillä on ikään kuin sanat sanat puuttuvat, mutta väkivaltaa on ja sekin pitäisi ottaa huomioon keskustelussa ja kun puhuin siitä, että nimetään väärin se, mihin, mitä pyritään torjumaan. Sekin saattaa johtaa tiettyjen ryhmien syrjintään. Meidän täytyy hyvin, hyvin tarkasti miettiä, miten nämä muotoilemme tavoitteemme tällä alueella. Ja sitten kyberrikollisuus se taisi nyt olla nyt sitten kysymyksissä. Kyberrikollisuus ja järjestäytynyt rikollisuus. Meidän pitää huomioida nämä yhdessä ja katsoa, miten terrorismin torjunta on ainoastaan jäävuoren huippu. Kiitoksia. I'm just a few points. Ihan vain muutama ajatus minultakin. Wouter on jo tämän oikein hyvin selittänyt ja vastannut näihin, mutta tämän kertomuksen tarkoitus on, kun yritetään esimerkiksi arvioida mahdollista lisäarvoa, niin silloin olisi pystyttävä mittaamaan, kuinka monta hyökkäystä olisi ehkäisty, jos näitä toimenpiteitä ei olisi tehty. Emmekä löytäneet riittävästi todistusaineistoa yksittäisten toimenpideiden tehokkuutta. Tämä vaikeutti tätä analyysiä dramaattisesti. Voitaisiin tietenkin sanoa, että on jonkin verran empiiristä todistusaineistoa, joka osoittaa, että terrorismin torjunnan menojen lisään keskittyminen vähentää iskuja, erityisesti suuria iskoja, mutta tämä ei ota huomioon sitä, että terroristiryhmät ryhtyvät toimimaan eri tavalla. Jos nyt käytetään määrärahoja jonkin tiettyyn toimenpiteisiin, terroristit taas vaihtavat käyttäytymistapaa ja sitten nähdään pienempiä hyökkäyksiä, jotka kuitenkin tappavat liian monia siviilejä, joten tätä ei ole mitenkään helppo arvioida. Hyvin paljon epävarmuutta liittyy tähän. E, se ei ole mitenkään suoraviivaista. Ja sitten mahdollisesti psykologiset vaikutukset. Todellakin tiedotusvälineellä on erittäin tärkeä rooli e, psykologisen vaikutuksen luomisessa. Ja tänä päivänä minuuteissa jo suoraan tai epäsuorasti voi seurata terroristihyökkäystä ja tämä vaikuttaa paljon suurempaan määrään kansalaisia, ei pelkästään iskun uhreihin. Ja tutkimus on vasta käynnissä. Me emme vielä oikein tiedä, miksi terrorismilla on toisenlainen vaikutus kuin muilla hyökkäyksellä. Bostonin maratonin hyökkäyksen tutkimukset osoittivat, että tämä todella huomattavasti vaikutti ihmisten eh, tyytyväisyyteen, eh, elämäntyytyväisyyteen, kun taas samantyyppinen tapaus eh, ammuskelu alakoulussa, joka tappoi 20 ihmistä, ei vaikuttanut niin voimakkaasti ihmisten tyytyväisyyteen elämään. Tiedotusvälineillä on tällainen symbioottinen rooli terrorismiin ja saattavat mahdollisesti vaiku- lisätä terroristiryhmien vaikutusta. Sitten kustannukset uhrien perheille ja niiden perheille, jotka uhriutuvat. Tämä on tutkittu jo aikaisemmin muissa tutkimuksissa, kun on mitattu muukalaisvihamielisyyttä ja rasismia. Ne osoittavat, että ihmiset, jotka joutuvat pitkäksi ajaksi pidätetyiksi, kärsivät siitä, heillä on terveydellisiä ongelmia, he saattavat menettää työpaikkansa, heidän perheensä kärsii. Tässä on ihan suoria kustannuksia, jotka liittyvät tähän. No. Kiitos. Haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Ette. Niin. Eli kysymys on siitä, saataisinko sellainen kertomus, joka kertoo, minkälaista lisäarvoa saadaan EUn tasolla terrorismin vastaisissa toimissa. Tätä on vaikea mitata. Se voitaisiin tehdä eh, tiettyjen toimien osalta, esimerkiksi yhteisten tutkimusryhmien osalta tai siis kaksi järjestelmän osalta jotain tällaista olisi mahdollista tutkia, mutta ihan kaikkea samaan aikaan on hyvin vaikea tehdä. Eli en nyt tässä teitä arvostele. Tässä käytiin niin laajaa keskustelua ja tämä tulee olemaan niin tärkeä asia terveysvaliokunnassakin. Tämä on siksi, että tässä todellakin tätä vastausta tarvitaan. Me tiedämme, että tätä työtä teemme, mutta jossain vaiheessa pitää alkaa mitata sitä, mitä tehdään. Tällaista työtä tulee yhä enemmän, on tällaisia valtavia sarkkoja kuin kyberturvallisuus. Ja meillä on paljon tällaisia perusoikeusseikkoja. Eli pitää jatkaa tällä tiellä tätä mieltä minä olen. Mutta kiitos kollegat siitä, että näin fiksulla tavalla asiasta puhuttiin ja kiitos tästä työstä, joka on tehty tavanomaisen tapaan erinomaisesti ja kiitos siitä, että vastasitte kysymykseen näissä raameissa. Eli tätä työtä pitää vielä jatkaa, hyvät kollegat, ja me saamme todellakin hienoa työtä tutkimuspalvelulta. Kiittäisin teitä ja arvon kollegoja. Näin pääsemme sitten seuraavaan asiaan estyslistalla. Nyt siis kohtaan 10. Kyseessä on Eurojustin ja Albanian välinen yhteistyösopimus. Tämä on kuulumismenettelyyn kuuluva mietintö. Täällä ei pystytä muuttamaan sisältöä ainoastaan. Livessä voidaan tehdä ainoastaan menettelytapaan liittyviä seikkoja. Eli siksi samoin kuin aikaisemmin eurojusta ja kolmansien maiden välissä sopimuksissa on, pitäisi olla vahvat tietosuojalausekkeet. Meillä on vähän aikaa antaa vastaus neuvostolle ja minä haluaisin miettiä, tarvitaanko nyt todellakin tarkistuksia. Ainoastaan eh, menettelytapaan voi tehdä muutosehdotuksia eikä sisältöön. Ja nyt antaisin puheenvuoron edustaja Ferraralle. Hän voisi esitellä tämän. Laura, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aina korostanut, eh, kuinka tärkeä on oikeusviranomaisten yhteistyö, jotta voidaan tutkia ja ennaltaehkäistä vakavia rikoksia, kuten terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja mafia rikollinen toiminta. Se me tiedämme hyvin, että ne ylittävät jäsenvaltioiden rajat, myös Euroopan unionin rajat. Ne toimivat kuten monikansalliset yritykset. Tällä tavoin meidän on kohdattava ne, jos haluamme niitä torjua tehokkaasti. Europolin mukaan albanialaiset rikollisryhmät ovat mukana huumekaupassa, kiristyksessä, korruptiossa, rahanpesussa, prostituutiossa ja ihmiskaupassa Albania on vain on hyvin lähellä Italian rannikkoa ja tämä on hyvä reitti tälle laittomalle rikolliselle kaupalle. Siksi kannatan tätä Eurojustin ja Albanian yhteistyötä ja kaikkia muitakin sopimuksia, joita Irasto voi tehdä tulevaisuudessa kolmansien maiden kanssa, joiden tarkoituksena on parantaa oikeudellista yhteistyötä. Uskon, että tällä tavoin voidaan edistää järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja tämä on sekä Albanian että Euroopan unionin edun mukaista. Tähän Tähän asti äh, Eurojust on tehnyt joitakin yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa, kuten Yhdysvallan, Norjan, Sveitsin ja Makedonian kanssa. Kaikki nämä sopi, näitä sopimuksia on kuitenkin vielä liian vähän, jotta voitaisiin äh, varmistaa tehokas äh, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunta. Siksi toivon, että lisää tällaisia sopimuksia tehdään jatkossa, jotta voidaan varmistaa tutkimuksen tehokkuus ja oikeudellisten toimien tehokkuus myös Euroopan unionin rajojen ulkopuolella ulkopuolella. Kun katsotaan Albanian äh, hakemusprosessia, ehdokasprosessia, niin komission mukaan äh, Albania on edistynyt äh, merkittävästi, kun ajatellaan eurooppalaisia normeja ja parhaita käytänteitä. Albania on hyväksynyt muutoksia mafian vastaiseen lakiin ja rikosprosessilakiin, jotta rikostutkintaa voitaisiin tehostaa on myös edistytty rikoksen tuottaman hyödyn takavarikoinnissa ja ehkäisevissä takavarikoissa. Kansainvälinen poliisiyhteistyö on tiivistynyt erityisesti EUn jäsenvaltioiden kanssa, mutta poliisin, syyttäjälaitoksen ja muiden viranomaisten välistä yhteistyötä on parannettava. Ja me tällaista yhteistyötä siis on parannettava ja me odotamme tuloksia, joiden avulla voidaan paremmin torjua rahanpesua, lopettaa ihmiskauppa ja huumekauppa ja saada takaisin ne voitot, jotka ovat syntyneet rikollisesta toiminnasta. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Farrar. Kiitos. Edustaja Ferrara, edustaja Tyria, haluatteko käyttää puheenvuoron? Um, Mr. Sitinas, please, go ahead. Děkuji za slovo. Edustaja Tretinas. Vemte si, prosím vás. Kiitoksia. Haluaisin puhua tsekiksi. Niin, varjoesittelijänä me tuemme tietenkin tätä ehdotettua, mitä tulee yhteistyöhön Eurojustin ja Albanian väliseen yhteistyöhön. Se tuo merkittävästi etuja rikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden te- terrorismin torjunta. Sitä pitää rohkaista ja yhteistyöhön pitää rohkaista. Tämä uusi sopimus, niin että otetaan mukaan Albania Euroopan rakenteisiin. Tämä antaa uuden tien Albanialle. Kiitos. Sorry, I should have mentioned Mr. Anteeksi, olisi pitänyt mainita, että edustaja Stetina on EBBn varjoesittelijä ja sitten toinen varjoedustaja on Natalie Griesbeck. Kiitos. Ihan lyhyesti pari seikkaa. Minun parlamentaarinen ryhmäni on myös sitä mieltä, että Eurojust-sopimus vaikuttaa tärkeältä ja varjoesittelijänä tietysti pyytäisin, että tämä sisältö hyväksyttäisiin Eurojustun ja Albanian välillä. Olen tyytyväinen tähän yhteistyöhön. Kyseessä on naapurimaa ja me haluamme yhdessä torjua ihmiskauppaa, järjestäytyntä rikollisuutta ja erityisesti terrorismia. Ja sitten lopuksi vielä viimeinen seikka. Näin voimme muistaa, kuinka keskeinen ja tärkeä, välttämätön euro just on, kun oikeudellista yhteistyötä tehdään ja tällä tavalla pystytään tekemään yhteistyötä, kun torjutaan terrorismia ja järjestäytyntä rikollisuutta ja toivottavasti budjetin osalta Eurojustin pyynnöt huomioidaan. Kiitos. Okay, thank you very much. Um... Kiitos. Ja kiitos esittelijälle. Ehdottaisin, että toimisimme niin kuin hän on ehdottanut. Tässä on 31. elokuuta määräaika, jos on jotain liittyen siis menettelykysymyksiin. Laura, onko vielä jotain lisättävää? Ei mitään. No hyvä. Kiittäisin tekemästään työstä ja myös varjoesittelijöille. Kiitos. So colleagues, we can now proceed to the final point. Uh, Hyvät kollegat, näin pääsemme tämän aamupäivän viimeiseen asiaan. Eli toivotamme tervetulleeksi Euroopan muuttoliikefoorumin työvaliokunnan jäsenet. Ehkä pitäisi pitää pieni tauko, jos heidät, pyydetäänkö heidät tänne eteen. Maybe, maybe I can introduce the, while, while colleagues are coming to the... Sillä välin kun kollegat tulevat tänne eteen, niin voin ehkä esitellä heidät. Eli toivotan tervetulleeksi Euroopan muuttoliikefoorumin työvaliokunnan, jos ette tätä tahoa tunne, niin tämä on Euroopan talous- ja sosiaalikomitean alainen foorumi ja myös komission HOME-pääosaston alainen. Täällä on paikalla tänään Kandri Soova, joka edustaa Pikumia. Kyseessä on foorumi kansallista yhteistyötä varten liittyen eh, henkilöille papereita ja sitten Silvia Giulini, hän on järjestöstä 2.0, jolla estetään ihmisten oikeuksia, tasa-arvoa ja moninaisuutta. Tällä halutaan edistää ihmisten tasa-arvoista osallistumista monimuotoiseen yhteiskuntaan. Rovatsova ja Julini esittelevät tämän meidän aiheemme ja sitten toivotan tervetulleeksi myös Adem Kumtsun Uniteesta, Euroopan uudesta liikekonfederaatiosta ja Christian Pirvuleskuun, joka on Euroopan talous- ja sosiaalikomiteasta. Varmasti hekin mielellään vastaavat sitten esille tuleviin kysymyksiin. Ja tämän lisäksi toivotan tervetulleeksi myös Laura Corradon, joka on komission hompääosastosta ja hänkin on tietysti mukana työvaliokunnassa. Viime tammikuussa Formun työvaliokunnan jäsenet jo edusti, esittivät työnsä livessä ja päätimme, että kuulisi meidän vastaista työstä. Ja viimeinen kokous foorumissa pidettiin 6.7. Maaliskuuta, maaliskuuta ja aiheena oli työmarkkinat, jotka ottaisivat paremmin mukaan muuttaneet henkilöt ja tämä haaste pitäisi, pitäisi osata suhtautua EMFn työ todellakin kiinnostaa libe valiokuntaa koska me haluamme edistää kotouttamista ja näin saamme tietää kansalaisyhteiskunnan kannoista ja käytänteistä. Tämä asia on erityisen tärkeä siksi, että vaikka kolmansien maiden kansalaisia tulee vähemmän Eurooppaan, niin asia politisoituu yhä enemmän. Ja Tämän jälkeen annan puheenvuoron Sovalle tai sitten Silvialle. Silvia voi pitää viiden minuutin esittely aloituspuheenvuoron. Kiitos kollegoille, jotka ovat jääneet tänne paikalle. Ja Silvia voi aloittaa. Good morning. Kiitoksia. Olen Silvia Tylinen. Edustan yhdessä Fernando Biegran kanssa, äh, kansalaisjärjestöä äh, kansalais, kansallistasolla, Euroopan muuttoliikefoorumi. Ensimmäistä kertaa se pidettiin 2015 ja se syntyi yhteistyöstä Euroopan komission ja Euroopan äh, talous- ja sosiaalikomitean kanssa ja kyseessä oli kehitys Euroopan integraatiofoorumin 2009-2014 neljässä muuttoliikefoorumi koski työmarkkinoita maahanmuuttajille ja 2008 kymmentä edustajaa oli siellä kansalaisjärjestöistä Euroopan ja kansallistasolta ja myös edustajia jäsenvaltioista, Euroopan unionin toimielimistä ja paikallisviranomaisista. Tämä foorumi, foorumi äh, niissä äh, ensimmäiseksi esiintyi kaksi maahanmuuttajaa. Toinen äh, keskittyi siihen, että on hyvin helppoa saapua Euroopan unioniin laillisesti ja miten helppoa on jäädä ilman papereita – Eli äh, ihmiset, jotka tulevat täällä laillisesti, usein äh, eivät saa riittävät riittävästi papereita ja toisessa kertomuksessa puhuttiin käytännön ongelmista, esimerkiksi kielimuureista ja paljonko äh, on ongelmia, kun halutaan avata pankkitili. Nämä kaksi maahanmuuttajia olivat mukana, koska kansalaisjärjestöt halusivat painottaa sitä, että maahanmuuttajat voidaan ottaa mukaan politiikan, poliittisiin päätöksiin. Ja tämä päti koko foorumiin. Ja tämän jälkeen foorumi jakautui eri työpajoihin ja niissä käsiteltiin muun muassa monimuotoisuutta työpaikalla ja taidot siellä puhuttiin muun muassa siitä, että piti kerätä tietoa taidoista ja saada aikaan tietokanta, jolla olisi parikin lopputulosta. Ensinnäkin maahanmuuttajat voidaan tunnistaa omien taitojensa mukaisesti ja toisaalta työnantaja voisi saada tietoa siitä, että on tietty erikoisosaamista hallitseva maahanmuuttaja ja ottaa palkkalistoilleen. Yksi tärkeä ehdotus oli se, että nähdään äh, lahjoja, lahjakuuksia, äh, koska saadaan, saattaa käydä niin, että ähm, äh, maahanmuuttajalla on taitoja, mutta hän ei voi osoittaa niitä, koska ei ole papereita. Ja lisäksi on tietovajetta työnantajan suhteen. Hän ei tiedä uusista tulokaista. Ja <clears throat> saattaa olla, että äh, on oleskeluluvassakin epävarmuutta, eli äh, puuttuu äh, poliittiset, toimintapoliittiset puitteet, jotka olisivat vakaat. Tämä vaikuttavat siihen, miten työnantajat suhtautuvat, mutta pitäisi olla lisää kannustimia – jotta työnantajat ottaisivat töihin maahanmuuttajia. Kulttuuri, koulutus, monimuotoisuuskoulutus ja ähm, tämä kohdistuisi siis työnantajiin ja myös äh, työntekijöihin ja tilanteisiin, joita heille tulee olemaan edessään. Ja vielä lopuksi äh, oikeuden saatavuus, se pitäisi olla kaikille mahdollista, sillä ei ole väliä mikä on status. Tällä tavoin äh, vältetään työvoiman hyväksikäyttö. Painotettiin erityisesti äh, sitä, että maahanmuuttajat voivat järjestäytyä itse. Pitää edistää onnistumiskertomuksia ja ottaa käyttöön äh, myös maahanmuuttajille omat kiintiöt työmarkkinoilla. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon ja sitten Kadri, olkaa hyvä. I just wanted to make... Kiitoksia. Halusin vain muutaman kommentin tehdä ja ehkä sanoa muutaman sanan siitä, mitä meillä on suunnitelmissa ensi vuotta. Silmällä pitäen halusin korostaa erästä asiaa, joka nousi esiin yhdessä sessioista tänä vuonna, eli viime foorumissa – me olimme hyvin kiinnostuneita eh, lisäämään sen sinne, nimittäin EU-rahoitus. Olemme keskustelleet eh, uudesta monivuotista rahoituspuitteista. Eh, tämä on asia, joka kiinnostaa kovasti kansalaisyhteiskuntaa, tämä rahasto, miten se toimii, miten se voisi toimia paremmin eh, kansallisyhteiskunnan kautta. Mutta on hyvin paljon väärinkäsityksiä, hyvin paljon vaikeaa byrokratiaa, on hyvin vaikeaa kansallisyhteiskunnan järjestöjen päästä mukaan. Eh, jotkut hallitukset ovat vaikeampia kuin toiset. Eh, kun katsomme tätä aina teemme arvion, sanomme osallistujille, mikä sessiot ovat helpompia ovat tärkeämpiä, mitkä vähemmän. Tästä rahoitusesiosta sanottiin, että se oli vaikea ymmärtää. Meidän on puhuttava tästä enemmän, koska kansalaisyhteiskunnan pitäisi toteuttaa monia ohjelmia AMIFin puitteissa. Se on tärkeää, mutta ensin meidän täytyy ymmärtää, miten osallistua. Monia tärkeitä kysymyksiä nousi esiin, jotka meidän on pidettävä mielessä jatkossa. Monet valtiot eivät hyödynnä täysimääräisesti määrärahoja, miten tämä voidaan toteuttaa. Sitten poliittiset muuttuvat tilanteet jäsenvaltioissa, hallitukset saavat tavat yhden yön aikana lopettaa maahanmuuttoja koskevien ohjelmien rahoituksen. Haluaisin siis vain korostaa, että tämän pitäisi olla jatkuva aihe, että selvitetään näitä rahoitusmekanismeja kansalaisyhteiskunnalle, jotta ne pystyvät paremmin osallistumaan. Sitten mitä haluamme jatkossa tehdä, meillä oli jo tämä keskustelu mahdollisista tulevista aiheista. Vuosien aikana olemme keskittyneet hyvin paljon integraatioon, työmarkkinoihin, Joten kyse on siitä, pitäisikö meidän olla laaja-alaisempi vai keskittyä johonkin tiettyyn aiheeseen. Jos tässä keskustelussakin nousee esiin aiheita, joita haluaisitte meidän käsittelevän, niin se on hyvin tervetullutta. Yksi ajatus oli se, että katsomme vähän enemmän globaalia tasoa. Meillä tämä globaali sopimus maahan muutoprosessista ja pakolaisista. On paljon sitoumuksia, joita on tehty maailmanlaajuisesti. Miten ne pannaan sitten täytäntöön Euroopassa? Se on yksi äh, aihe. Äh, yleinen ähm, vaikutelma on se, että me kaikki tiedämme, mikä poliittinen tilanne on. Kansalaisyhteiskunta on hyvin vaikeassa roolissa nyt, koska me emme näe äh, työmme tuloksia, me emme näe mitään me emme onnistu tekemään muutoksia, me emme voita koskaan, joten meidän täytyy keskittyä pieniin voittoihin. Ja minun mottoni tuleville vuosille on seuraava suuri juttu, on monta pientä juttua, eli keskitymme pieniin juttuihin ja hyviin käytänteisiin ja asioihin, joista voimme puhua hallituksille Eräs toinen asia on se, että meidän täytyisi myös katsoa, miten saisimme foorumissa hallitukset enemmän mukaan ja saada tämän äm, päällekkäisyyden kansalaisyhteiskunnan kanssa. Meidän pitää keskittyä siihen, mitä voimme tehdä yhdessä, e, e, keskittyä todellisiin pragmaattisiin ratkaisuihin joihinkin ongelmiin. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon, Kandri Niin, te sanoitte tämän ihan suoraan nyt. Kiitos. Kiittäisin molempia puhujia. Ja nyt aloitamme keskustelun, mutta tietysti voitte esittää kysymyksiä myös foorumin muille jäsenille. Kristin Revoldalon Bonfoy ensin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos muuttoliikefoorumille työn esittelyistä. Voin yhtyä teidän ajattelutapaanne siinä, mitä, siinä, mitä sanoitte ja teidän raporttiinne. Muuttoliike ei ole mikään ongelma, vaan sitä pitää pitää myönteisenä ja ratkaisuna on kaikkein tärkeintä se, että saadaan kotouttaa työmarkkinoille maahanmuuttajat. Tämä on ensinnäkin tärkeää siksi, että he voivat saada kunnon elinolosuhteet, mutta myös ihan taloudellisista syistä Euroopan väestö vanhenee ja meillä on suuria demografisia haasteita. Me tarvitsemme yhä enemmän työvoimaa. Kun teitä kuuntelen, niin ymmärrän, että paljon työtä on vielä tehtävänä, mutta jotkut asiat on kuitenkin jo huomioitu täällä. Ensinnäkin työmarkkinoille pääsyn helpottaminen ja vastaanottavan maan kielen oppiminen. Tämä on tärkeää, että työpaikan löytää ja Sofia Intveldin mietintö, joka hyväksyttiin 2017, joka koski vastaanotto-olosuhteita. Ja tällä nyt pyysimme, että turvapaikanhakijat voisivat viimeistään kaksi kuukautta eh, sen jälkeen, kun he ovat hakemuksesta esittäneet päästä tällaisille kursseille, kielikursseille. Tämä on hyvin tärkeä asia ja haluaisin miettiä sitä, miten tässä huonossa poliittisessa tilanteessa voidaan vakuuttaa siitä, että investoidaan eh, maahanmuuttajiin. Me tarvitsemme poliittisia mahdollisuuksia tähän ja niitä ei todellakaan ole. Kristiine, minä vielä lisäisin tähän sen, että mitä lisäarvoa täältä EUn tasolta voidaan saada, kun kotouttaminen on niin mutkikas asia – niin mikä on EUn rooli kotouttamissa? Tämäkin on jo monimutkaista. Minä vielä palaan tähän asiaan, mutta täällä on aika moni, joka haluaa puhua. Ja se silkienkin seuraavana. Grazie. Kiitoksia, Claude. Minä halusin aluksi kiittää, koska arvostin kovasti, että viittattiin näihin maailmanlaajuisiin sopimuksiin, koska tämä osoittaa, että teidän työnne on globaali, siinä on globaali visio, ei katsota pelkästään siirtolaisuusilmiön hallinnointia yksittäisissä jäsenvaltioissa. Kaksi huomiota. Olen sitä mieltä, että kun puhumme maahanmuutosta ja integraatiosta, meidän tulisi myös puhua laillisista reiteistä eh, ihan yksinkertaista syystä. Jos olemme sitä mieltä, että maahanmuutto ilmiössä meillä on maahanmuuttajat, jotka tulevat, jotka ovat EU-ssa ja joilla ei ole pakolaisstatusta tai turvapaikanhakijastatusta, jotka eh, vaativat toimenpiteitä eh, heidän integroimisekseen, niin minä ensimmäisen sijalle asettaisin lailliset tiet. Tämä valiokunta aloitti tällä kaudella sinisen kortin direktiivin uudistamisen. Tämä ei ole vielä riittävä, mutta se on ensimmäinen askel meidän pitäisi säädellä myös niitä ihmisiä, jotka haluavat tulla työskentelemään tänne, vaikka siirtolaisia ovatkin. Ja toinen asia e, liittyy sitten turvapaikanhakijoihin. Tarvitaan enemmän poliittista integraatiota jäsenvaltioiden kesken, jotta ne ihmiset, jotka tulevat e, alueelle, koska heidän oli pakko lähteä omalta maasta kodistaan, että heille annetaan mahdollisuus e, ajatella tulevaisuutta työelämässä myös uudessa kotimaassaan. Sitten kaksi kritiikkiä. Lainsäädännön kehys. Konteksti on muuttumassa, talouskriisi on kohdannut kaikkia ja Euroopan alueella on jo maahanmuuttajia, hyvin paljon maahanmuuttajien liittyviä lakeja. Monet ihmiset, kun he menettävät työpaikkaansa, eivätkä onnistu löytämään työpaikkaa tietyn ajanjakson sisällä, heitetään järjestelmän ulkopuolelle ja ovat sitten näkymättömiä ja päätyvät järjestäytyneen rikollisuuden käsiin tai heitä hyväksi käytetään. Minä voin puhua Italian tapauksesta, mutta tämä koskee myös monia muita maita. Italiassa heitä työntekijöitä käytetään maan työläisinä, jossa heillä ei ole oikeuksia Eli maiden on sopeuduttava ja jäsenvaltioiden on osallistuttava enemmän tähän teidän toimintaanne, jotta he ymmärtävät, että tämä on kriittinen asia. Kaikkien jäsenvaltioiden on puututtava lainsäädäntöön ja otettava huomioon myös jatkuvasti muuttuva konteksti. Ja sitten viimeinen asia, jonka halusin nostaa esiin, nimittäin se, että tarvitaan myös hyvien käytänteiden foorumi. On puhuttava hyvistä käytänteistä enemmän, niitä on erittäin paljon. Suuri haaste tänä päivänä on integraatio. On hyvin paljon hyviä käytänteitä. Suuri foorumi näistä mahdollistaisi sen, että voisimme parantaa järjestelmää. Se auttaa myös meitä, jotka olemme toimielimissä me voisimme tehdä niistä hyödynnettäviä koko Euroopan unionissa. Kiitoksia. Thank you, Cecilia. Kiitos Cecil ja varmaan Spinelli sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä nostan esiin muutamia aiheita, joista Cecil jo puhuikin. Kiitän tästä kertomuksesta, joka on erittäin tärkeä. Pyytäisin, että jatkossa tarkastelisitte vähän syvällisemmin ja tarkemmin on hyväksikäytön muodot, jotka lähenevät orjuutta. Me tuomitsemme orjuuden Libyassa ja muualla kolmansissa maissa, mutta meillä on orjuutta myös EU:ssa. ssa ilmiö Italiassa, eikä pelkästään Etelä-Italiassa, vaan koko alueella on orjatyövoimaa. Eurooppalaiset kollegat eivät tunne tätä ilmiötä hyvin, mutta kaporaalle eh, on laiton välittäjä, joka etsii eh, työvoimaa maatilan tai yrittäjän toimesta alhaisin kustannuksin, työvoima alhaisin kustannuksin ja hän toimii kaiken työlainsäädännön ulkopuolella. Siirtolaiset, jotka palkataan, heille maksataan noin suurin piirtein 15 euroa 10 tunnin työ päivästä. Tämä on kaikkien sääntöjen vastaista ja muistuttaa orjuutta orjatyövoimaa. Ja sitten jos en halua puhua edes näistä heidän asuinpaikoista, jos olette nähnyt dokumenteissa kuvia näistä asumuksista Etelä-Italiassa ja muistuttavat äh, asumuksia, joita nähtiin äh, toisen maailmansodan jälkeen Italiassa. Äh, ehkä olette nähneet tällaisia kuvia elokuvissa. Toinen asia, jonka halusin mainita, joka nostettiin esiin myös kertomuksessa, on maahanmuuttajien voimaannuttaminen. Olisi oikein hyvä, jos keskityttäisiin parhaisiin käytänteisiin, jotka liittyvät maahanmuuttajien omaan järjestäytymiseen työmarkkinoilla, erityisesti sosiaalisen työn markkinoille. Siellä myös kansalaisjärjestöt ovat hyvin aktiivisia sellaiset järjestöt, jotka ovat erikoistuneet maahanmuuttajien integroimiseen. Ja viimeiseksi äh, kansalaisjärjestön joukosta, ehkä tämä nyt on vähän provokaatiota, mutta äh, mainittujen kansalaisjärjestön joukossa on myös yksi, josta puhutaan hyvin vähän, nimittäin katolinen kirkko, erityisesti Italiassa. Katolinen kirkko äh, tällä hetkellä toimii valtion sijasta. Diciotti laiva, jos jonka maa, jossa olevat siirtolaiset eivät pääseet maihin johtuen hallituksesta, ratkaistiin kiitos katolisen kirkon, joka otti nämä siirtolaiset vastaan ja löytää heille paikan. Mutta katolisen kirkon ja valtion välillä on tehtävä sopimus, jotta kaikkia valtion sääntöjä noudatetaan. Jos ajatellaan esimerkiksi työlainsäädäntöä ja syrjimättömyyttä, uskonnollista syrjimättömyyttä. Kiitoksia. Thank you, Barbara. It's... Kiitos Barbara. Ei tämä ole mitenkään kiistanalaista, kun eh, Global Compactista puhuimme, niin kävi ilmi, että katolinen kirkka on todellakin suurin sosiaalipalvelujen tarjoaja hallitusten lisäksi Tämä on ihan selkeä faktatietoa, hyvä ottaa se esille. Ja seuraavana Birgit. Kiitoksia kovasti Claude. Tässä käsittääkseni menevät parikin asiaa sekaisin. Toinen niistä on muodollinen oikeudellinen status maahanmuuttajilla ja toinen sitten, miten voidaan tehdä, jotta kotouttaisimme ne, jotka ovat täällä ja mitä kansalaisjärjestöt voivat tehdä. Mitä tulee siihen, mitä Barbara Spinelli sanoi, mielenkiintoinen tilanne, koska toisaalta me puhumme tässä mm, ei ainoastaan Italiassa ihmisistä, jotka eivät hae turvapaikkaa, jotka haluavat ainoastaan töitä ja ansaita rahaa, mutta heillä ei ole mitään statusta, heillä ei ole virallista lupaa jäädä ja tehdä töitä, mutta he että löydetään ihmisiä, jotka tarjoavat heille työpaikkaa, ja jos heillä ei ole statusta ja he eivät uskalla pyytää, koska pelkäävät äh, karkotusta, heitä voidaan hyväksikäyttää. Toisaalta siis kaikissa jäsenvaltioissa puhutaan, että me emme halua niin sanottua äh, laitonta maahanmuuttoa, mutta toisaalta on ihmisiä, jotka sanovat, että hyvä, että olet täällä, voit tehdä minulle töitä, mutta oikein huonoilla ehdoilla. Eli tässä täytyy olla avoin, ei pitäisi valehdella toisille. Meille, meidän pitäisi kertoa näille maahanmuuttajille, että meillä ei ole mitään työtä teille ja ikävä kyllä pitää äh, lähettää teidät äh, lähtömaahan. Tai sitten sanomme, että hieno juttu, koska meillä todellakin on työpaikkoja, joihin ei löydy ihmisiä omista kansalaisistamme, joten olet tervetullut. Mutta sitten meidän pitää varmistua siitä, että nämä ihmiset saavat virallisen statuksen ja he tekevät töitä samoin ehdoin kuin meidän kansalaisemme. Tämä on sellainen yleinen poliittinen päätös, joka pitää tehdä. Ja sitten toinen asia. Turvapaikanhakijat, jotka ovat maissamme, heillä on status, minkä tähden he eivät voisi tehdä töitä, koska työpaikkoja on. Ja tämän pitäisi avautua ei pelkästään niille, joilla on jo turvapaikka, vaan myös niille, jotka ovat limbotilanteessa jotka eivät tiedä, voivatko jäädä. Jos meillä on avoimia työpaikkoja, niin näin ehkä on. Esimerkiksi omassa maassani meillä me, meiltä puuttuu väkeä myös koulutuksesta, minkä tähden ei tarjota sitten myös koulutusta. Tämä on se oikeudellinen ongelma, josta pitää keskustella. Ja sitten käytännön asia, miten asia järjestetään käytännössä. Puhutte myös kansalaisjärjestöjen ongelmista saada budjettia, jotta voitaisiin tehdä käytännön työtä kotouttamisessa ja tiedottaa työpaikoista, kielikoulutusta ja niin edelleen. Minun mielestäni meidän pitäisi tarkastella tilanteita omissa maissamme. En puhu poliittisesta tilanteesta, vaan eri tilanteista siinä, miten eh, maamme järjestäytyvät eh, kansalliselta tasolta aina paikallistasolle. Jos eh, kansallinen taso saa rahoitusta EUlta, niin pitää ottaa yhteyttä sinne vai annetaanko kansalliselta tasolta paikallistasolle, joten silloin pitää ottaa yhteyttä paikallistasoon, jotta saa varoja sieltä. Eli en tiedä, onko teillä nyt kokemusta näistä eroista siinä, miten nämä jäsenmaat järjestäytyvät, vaikuttaako se varojen saatavuuteen vai ei. Tässä mainittiin myös Euroopan maahan ja turvapaikkarahasto. Minun käsittääkseni on myös muita jäsenvaltioita, jos jäsenvaltiot niin haluavat. Äh, niitä voidaan käyttää myös äh, kotouttamistoimiin. Äh, leader-hankkeet, esimerkiksi sosiaalirahasto. En tiedä, onko teillä tästä kokemusta, mitä rahastoja käytetään, missä määrin, kun kansalaisjärjestöjä on, miten vaikeata tai helppoa on tehdä yhteistyötä – viranomaisten kanssa ja haluavatko he mielellään tukea kansalaisjärjestöiltä. Kiitos. Uh, Kiitos, Riitte. Tämä kotouttamiskysymys, siitä halusin melkein kysyä. Tämä löytyy tältä raportista EUn rahojen saaminen. Minä olen aikaisemmin työllisyysvaliokunnassa ja työskentelin kansalaisjärjestöissä ennen kuin minut tänne valittiin. Ja minua huolestuttaa kovasti se, että tämä tilanne on nyt poliittisesti niin eh, hurja, että meillä on nyt näitä eri rahastoja. Täällä mainittiin sosiaalirahastoja, RDF ja meillä on näitä erilaisia rahastoja, jotka ovat suuriakin. Ja komissio varmasti kehottaisi käyttämään näitä varoja kotouttamiseen, mutta meillä on myös muita rahastoja ja varoja, minä olen nyt huolestunut siitä, että tämä poliittinen tilanne on niin äärettömän vaikea ja on todellakin havait- annetaan sellainen mielikuva, että Euroopan unioni auttaa kotouttamissa, mutta voi sanoa, että kansalaisyhteiskunta aika helposti näitä avustuksia saa. Tietysti eh, pitää tilannetta tarkkaan tarkastella, ei voidaan ajatella, että olemme vielä 80-luvulla tänä tässä vaiheessa pitäisi kyllä tietää, missä työtä tehdään ja kuka niitä tukea saa ja ketkä toimivat hyvin. Kyllä tämä pitäisi nyt olla mahdollista. Eurocitystä jotkut sanovat, että kansalaisyhteiskunnan on yhä vielä vaikea saada turvapaikkavaroja käytöönsä käyttöönsä ja myös näistä suuremmista rahastoista. Minkälaisia ongelmia tässä oikein on aina tämä varojen saanti on ollut vaikea? Minä olen ollut kansalaisjärjestössä ja pyrkinyt rahoitusta saamaan, mutta onko se vaikeampaa kuin sen pitäisi olla? Pitäisi meidän valiokuntamme ottaa tämän asian kantaa vielä selkeämmin. Jotkut muutkin valiokunnat työskentelevät näiden rahastojen piirissä ja tietysti budjettiinkin tämä liittyy. Mutta ei tämä ole mikään kuiva asia tämä on sellainen hetki, että ei ainoastaan turvapaikanhakija tai pakolaiset, vaan myös jo maihimme asettuneet ihmiset kokevat, että he tarvitsevat kotouttamisapua jopa toisen sukupolven ihmiset. On kaikki nämä rasismiongelmat ja muut. Eli ehkä voisitte vielä vähän paneutua siihen, mitä kentällä tapahtuu, kun jäsenvaltiot rahat saavat, sillä suurin osa rahoista menee sinne. Eli ehkä tätä voitaisiin vielä kommentoida ehkä myös komission toimesta. Ehkä Laura voisi ottaa tähän kantaa. Tietysti tämä asia on aina esillä, kaikki tästä kysyvät, mutta mikä nyt on viimeisin kannanotto tähän, jos ajatellaan sitä, mitä jossain me tapahtuu. Haluatko joku muu vielä kysyä? Please, any one of you who would like to, to respond, please. Jos joku teistä haluaa vastata, niin annan teille mahdollisuuden. Kadri Sova. Um, so I have two points. One... Minulla on kaksi pointtia ensinnäkin vastauksena siihen, mitä täällä on sanottu, jos ajatellaan työvoimaan pääsyä, hyväksikäyttöä ja sitten tämä rahoituskysymys. Täällä puhuttiin helpotetusta pääsystä, nopeutetusta pääsystä ja hyväksikäytöstä ja työmarkkinoiden puutteista. Olen aivan täysin samaa mieltä kanssanne siitä, että pitää olla rehellisiä ja pragmaattisia. Ja tässä turhautointa on se, että tämä ei toimi, vaikka faktat ovat tiedossa, kaikki argumentit on esitetty, mitään sanottavaa ei enää ole, mutta poliittisia päätöksiä ei kuitenkaan vain saada. Antaisin yhden esimerkin. Minä olen Virosta, seuraan Viron lehdistöä. Siellä on hyvin vähän maahan muuttajia. En tiedä, onko täällä ketään virallista meppiä tänään paikalla vai ei, mutta siellä on valtava työvoiman tarve. Työvoima puuttuu eri aloita muun muassa aloita joilla ei tarvita kovaa koulutusta meillä on kiintiö, joka koskee eh, pitkälle koulutettuja ihmisiä esimerkiksi IT-alalla. Kaikki kiintiöpaikat jo annettiin maaliskuun loppuun mennessä. Ja nyt on alettu puhua liike-elämän papereista, koska koko ajan puhutaan siitä, että pitää lähteä maasta muualle, koska ei ole tarpeeksi työntekijöitä. Tämä koskee siis näitä tehtäviä, jotka liittyvät kiintiöihin, mutta äskettäin on puhuttu myös eh, sellaista työpaikasta, johon ei vaadita koulutusta ja äskettäin oli vähittäiskauppialta kioskiketjulta tullut pyyntö, että tarvitaan ulkomaisia työntekijöitä, koska me emme saa tarpeeksi työntekijöitä, jos käytän vain omaa työvoimaamme, koska meillä on myös alhainen työttömyys, eli tämäkään argumentti ei päde. Ja siksi tämä yritys joutui lyhentämään työpäiviä 16 myymälässä, koska heillä ei ollut enempiä työntekijöitä käytössä, koska meillä Virossa on myös hyvä työlainsäädäntö ja sen pohjalta pitää maksaa tuplapalkka ylityöstä ja sunnuntaityöstä ja pyhäväynnä tehdystä työstä Ja siksi jopa yritykset todellakin pyytävät tätä. Haluamme lisää työperäistä maahanmuuttoa, mutta tämän sijaan tultiin siihen tulokseen, että lähdetään liikkeelle eh, työntekijöiden oikeuksista, niin nyt ei lähdetä käsittelemään asiaa maahanmuuton näkökulmasta, vaan tehtiin niin, että mentiin sosiaaliministeriöön muuttamaan työlakeja ja nyt on helpotettu asioita työnantajille niin, että ei tarvitse enää tuplapalkkaa maksaa ylityöstä, vaan työnantaja työntekijä ikään kuin sopii asiasta ja näin siis huonotaan kaikkien ihmisten oikeuksia. Eli tällainen optio valitaan. Tämä ei ole ollenkaan loogista. Se ei ole hyvä päätös, mutta kukaan poliitikko ei uskalla sanoa, että tänne tarvitaan lisää ulkomaisia työntekijöitä, niin kuin kaikki yritykset haluavat, mutta tätä ei voi tehdä, koska äänestäjät eivät tätä millään hyväksyisi. Ja kansalaisyhteiskunta olemme tätä argumentoineet kerta toisen jälkeen, mitä tässä enää voi tehdä. Nyt ollaan täysin umpikujassa. Miten tässä turhatussa tilanteessa nyt voidaan edetä. Ja Laura ehkä puhuu sitten vielä lisää tämänhetkistä tilanteesta. Tiedän, että on mietitty sitä, miten voidaan saada parannusta maahanmuuttajien kannalta. Jos ajatellaan nyt sitten ideaalitilannetta, niin se olisi sellainen, että kansalliset hallitukset – päättävät varojen ohjelmoinnista. Amista ja saaduista varoista siis, ja tässä on siis tällaista kollektiivista eh, päätöksentekoa joissain maissa, mutta ei ollenkaan kaikissa. Ja sitten tehdään tämän kansallinen ohjelma, jossa määritellään se, miten varat käytetään – Tämä tehdään siis kollektiivisesti. En tiedä, onko joskus paikallishallintokin mukana, mutta yleensä tämä tapahtuu suoraan kansallisen hallinnon eh, toimesta. Joissain maissa toiminta on vaikeutettu kansalaisyhteiskunnan suuntaan. Tarvitaan niin paljon raportointia esimerkiksi, että järjestöt eivät enää halua tätä tukea, koska raportointi ja byrokratia on liian stressaavaa, eikä enää kannata näitä amivaroja, sitten amivaroja edes siis käyttää. Näin tämä käytännössä on kovin vaikeaa ja joskus tavoitteet eivät kerta kaikkiaan toimi tai rajoituksia on niin paljon, että sellaiset kansalaisjärjestöt, jotka eh, neuvovat maahanmuuttajia niin, mm, ja heidän erottelunsa on hyvin vaikea, tiedetä mikä lainen status kullakin ulkomaalaisen henkilöllä on, mutta koska periaatteessa näitä varoja voi käyttää ainoastaan laillisesti maahan, maassa oleskeleville ja sitten ei voitaisiin edes pyytää rahoja tiettyjä asiakkaita varten, eli työnteko vaikeutuu todella paljon. Tässä on kaikenlaisia kysymyksiä, mutta laajempiakin kysymyksiä, jotka liittyvät hallitusten ja kansalaisjärjestön suhteisiin. Ja se, mitä sanoin aikaisemmin, että suuri rahamäärä ei itse asiassa tule käytettyä. Voisiko komission rooli olla esimerkiksi se, että tietyllä hetkellä, hetkellä X, katsotaan, mitä rahoja ei ole käytetty, ja jos niitä ei enää käytetä, niin sitten eh, saataisiin lisää päätöksentekoon mahdollisuuksia siitä, miten rahat käytetään, mutta lopetan tähän. Laura Corrado, joka on Home pääosaston yksikön johtaja. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Niin, rahoituksesta olemme tästä keskustelleet jo moneen kertaan tässä nykyisessä rahastossa maahan muutto- ja turvapaikkarahastossa useimmat osuudet menevät jäsenvaltioille. Niiden pitää täytäntöön panna tätä rahoitusta aivan kuten ESRssä ja muissa rahastoissa, mutta periaate tässä on se, että tehdään yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, mutta paikallisviranomaisten kanssa. Tiedämme, että se toimii hyvin joissakin jäsenvaltioissa, ei kaikissa. Meidän pitäisi tätä vahvistaa uusilla ehdotuksilla ajatellen seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Ja olemme yrittäneet äh, saada äh, tukea myös äh, paikallisia aluetason viranomaisille, ei välttämättä suoralla rahoituksessa, rahoituksella. Se on vähän ristiriitaista, mutta voimme rahoittaa sellaisella korkeammalla prosentilla niitä varoja, jotka menevät paikallisalueviranomaisille. Me eh, voisimme eh, suunnata uudestaan osittain rahoitusta eh, ohjelmakauden myötä, niin kuin Kadri sanoi, niin että annetaan alussa jäsenvaltioille tietty määrä ja sitten jatkossa riippuen tarpeista tämä uusi ehdotus turvapaikka- ja maahanmuuttorahastossa. Siinä on tiettyjä uusia näkökohtia ja yritetään puuttua näihin ongelmiin. Se on nyt sitten lainsäädäntövaiheessa ja asioista voidaan keskustella, mutta jo tässä vaiheessa voin sanoa, että pieni, melko pieni osa rahastosta on suorassa komission hallinnossa ja me todellakin katsomme, että siellä mukana on äh, kansalaisjärjestöjä ja paikallisia alueviranomaisia. Meidän äh, verkkosivullamme näkyy, että tuemme myös äh, paikallisalueviranomaisia, niiden kotouttamistyötä. Haluamme tehdä yhä enemmän työtä suoraan jäsenvaltioiden rinnalla paikallisviranomaisten kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Olemme tietoisia myös siitä, että pitää toimia eri tasoilla, kansallisella tasolla tietenkin, mutta myös paikallisia alueviranomaisten kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Ja rahoituksen lisäksi mainitsisin, että jäsenvaltioita ajatellen keskinäinen oppiminen ja vastaava. Meillä on sitä varten verkosto ja yhä enemmän opitaan kansalais- kansallisvaltiot oppivat toisiltaan ja teemme yh- enemmän yhteistyötä myös alueviranomaisten kanssa Urban Agendan kautta, jossa on tietty alue myös maahanmuuttajille, pakolaisille ja tätä varten on myös koulutusta tietenkin meillä on myös foorumi, jossa olemme keskustelleet kotouttamiskysymyksistä kansalaisyhteiskunnan kanssa. Teemme siis töitä eri tasoilla, haluamme tukea jäsenvaltioita. Tämä on pääasiassa siis kansallisen vastuulla, mutta olemme pyrkineet tukemaan jäsenvaltioita ja kaikkia muita toimijoita myös kansalaisjärjestöjä ja myös talouden ja sosiaalialan toimijoita. Me olemme toimineet suoraan yhteistyössä myös työnantajien kanssa, jotta voimme heitä rohkaista parempiin käytäntöihin. Ja meillä on myös talous- ja sosiaalikumppaneita työmarkkinoilla. Meillä on paljon aloitteita myös Eurooppa-tasolla. Haluamme tukea kansallista tasoa, mutta jollakin tavoin haluamme rohkaista jäsenvaltioita. Tiedämme, että tämä on vaikeata työtä, se toimii joissakin maissa hyvin, joissakin vähemmän hyvin. Ja tässä pitää toimia yhteistyössä myös kotottamisverkoston kanssa ja pitäisi oppia myös toisiltaan ja inspiroitua hyvistä käytännöistä ja oppia muilta jäsenvaltioilta. Tämä on tärkeää. Meillä on myös keskinäisen avun toimija ja kotouttamisverkosto. Viro on yksi jäsenvaltioita, joka on pyytänyt järjestämään vierailuja Portugaliin, Saksaan, jotta he voisivat oppia siitä, miten kotouttaa. Näin toimitaan aktiivisesti. Ja sitten lyhyesti laillisesta maahanmuutosta. Tämäkin tuli esiin. Se, mitä Katri ja muut sanoivat, on aivan totta, että on olemassa paradoksi. Useimmat hallitukset väittävät, että emme tosiaankaan halua, emmekä tarvitse maahanmuuttajia ja silti on akuutteja puutteita useimmissa jäsenvaltioissa, Virossa, Itä-Euroopan maissa, Saksassa. Jos katsoo näitä katsauksia, niin tosiaan ilmoitetaan siitä, että on akuutti työvoiman tarve tietenkin voidaan ryhtyä toisiinkin toimenpiteisiin. Toivottavasti ei äh, alenta työntekijöiden oikeuksia, mutta tarkoitan, että on aivan selvää, että asiaan pitää puuttua laillisten maahanmuuttajien avulla. Ja komissio on ottanut esiin asian ja meillä on ehdotus myös äh, äh ammattitaitoisesta työvoimasta äh, on vaikea saada aikaan sopimusta jäsenvaltioiden ja neuvoston kanssa, vaikka kukaan ei kiellä sitä, että meidän pitää houkutella ammattitaitoista työvoimaa, eikä ainoastaan sitä, mutta ammattitaitoinen työvoima on tärkeää kilpailukyvyn talouden kannalta, mutta komissio haluaa edelleen argumentoida tähän suuntaan tässäkin poliittisessa ilmastossa. Ja niin kuin tiedätte, me olemme viemässä päätökseen myös äh, mm, tätä äh, laillisen maahanmuuton äh, lainsäädäntöä ja siihen liittyvää katsausta. Toivottavasti voimme keskustella tästä jatkossakin laillisesta maahanmuutosta EU-hun. On tärkeää, että keskustelu pysyy hengissä tässäkin vaiheessa, eikä keskitytä ainoastaan eh, maahanmuuton estämiseen. Kiitos. Kiitos. Haluatteko te vielä käyttää puheenvuoron? Kiitoksia. Määrärahojen tehokkuus ja eh, vaikutus eh, maahanmuuttajien integrointiin on erittäin tärkeä haaste. Hyvin usein meillä on fantastisia hankkeita paikallistasolla, myös kansallisella tasolla, mutta kovasti epäilen, että näillä hankkeilla on vaikutusta. Me käytämme hyvin paljon aikaa, energiaa ja asiantuntemusta, mutta maahanmuuttajien järjestöjen osallistuminen on erittäin tärkeää, jos haluamme, että nämä hankkeet menestyvät, jos haluamme, että määrärahoilla on vaikutusta. Onko mitään halua tehdä yhteistyötä maahanmuuttojärjestöjen kanssa? Kyllä, mutta ongelma on näiden maahanmuuttajärjestöjen maahanmuuttajien omien järjestöjen ammattimaistuminen. Hyvin usein tällaiset maahanmuuttajien omat järjestöt eivät ole tietoisia näistä rahastoista ja hankkeista. Hyvin usein paikallisviranomaiset tai kumppanit eivät ole yhteydessä heihin ei ole yhteistyötä, kommunikointia eikä todellista yhteistyötä näiden järjestöjen kanssa. Toinen asia liittyy maahanmuuttajien integroimiseen työmarkkinoille. On totta, että työmarkkinoilla on ö, ongelma, on hyvin paljon työpaikkoja ja paljon työttömiä, mutta heidän yhteensaattamisensa on vaikeaa. Miten näiden maahanmuuttajien pätevyyksiä voitaisiin työstää niin, että heidät voidaan integroida työmarkkinoille? Ja sitten maahanmuuttajayrittäjien rooli, kun luodaan työpaikkoja. Minä edustan järjestöä, jossa on ähm, 15 000 maahanmuuttajaa yrittäjät, jotka ovat järjestön jäseniä. He luovat hyvin paljon työpaikkoja, mutta siltikään ei ole mitään yhteistyötä maahanmuuttoyhteisön kanssa paikallistasolla, jotta voitaisiin kehittää ratkaisuja tähän ongelmaan. On empatian puutetta, ymmärryksen puutetta siitä, miten nämä maahanmuuttajayhteisöt toimivat, ei ymmärretä kunnolla sitä, mitä ne tarvitsevat. Ja lopuksi tämä on myös erittäin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Meidän on ymmärrettävä, että me olemme siirtymävaiheessa. Teollinen vallankumous on päättymässä ja nyt alkaa digitaalinen vallankumous ja digitaalinen talous saattaa luoda jopa vielä enemmän maahanmuuttajia ja työttömyyttä Euroopassa kuin koskaan aikaisemmin. Olemmeko me valmiita? Ovatko meidän toimemme ja välineemme valmiita valmistamaan tätä väestöryhmää tulevaisuuden työmarkkinoille? Kiitoksia. Kiitos. Ehkä on totta, että tätä asiaa voitaisiin käsitellä vielä paljon pidempään. Kiitän, kiitän näistä puheenvuoroista, mutta valitettavasti meidän on nyt lopeteltava ja kokouksen loppu lähestyy. Minä haluaisin kiittää kaikkia foorumin jäseniä heidän puheenvuoroistaan ja siitä, että he tulevat tänne paikalle ja myös niitä edustajia, jotka tänne jäivät loppuun asti. Kotottaminen on meidän valiokunnallamme hyvin tärkeä asia. Ja siitä on tulossa yhä oleellisempi ja siksi on tärkeää, että voimme olla yhteydessä foorumiin. Ja on tärkeää miettiä sitä, minkälaisia budjettivaikutuksia muita tällä voi olla. Kiitos siitä, että olitte täällä paikalla ja kiitos myös kollegoille Hyvät kollegat, lopetamme tämän aamun kokouksen tähän. Tapaamme ensi viikolla.